Dear colleagues and guests, Hyvät Mr. Klintz, I have the honor to chair Hyvät kollegat ja herrat, workshopin kokoukseen, jossa tarkastellaan talouskriisin vaikutuksia uusissa jäsenvaltioissa. Omistimme tällä aiheelle oman kokouksensa, koska keski euroopan taloudet kaikkein eniten pahiten kärsivät kriisistä. Saman aikaan monissa EU-tason keskusteluissa, kun puhutaan kriisin vastaisesta strategiasta ja toimista. Yleensä keskitytään eurovyöhykkeen maihin. Uudet jäsenvaltiot ovat kuitenkin vielä haavoittuvaisempia kriisin edessä. Muut kuin eurovyöhykkeen maata ovat pystyneet pitämään yllä urinalaista tervettä budjettipolitiikkaa Euroopassa. Euroopan parlamentissa täysistuntokeskustelu on järjestetty samantyyppisestä aiheesta siitä, miten talous saadaan elpymään Keski-Euroopassa. Ja nyt, koska itse edustan uutta jäsenvaltiota jolle olen parlamentin jäsen, totean, että arvostan hyvin paljon sitä, että suurensa kollegoita on osoittanut solidarisuutta keskusteluissaan, keskustelussa puheenvuoroissaan uusi jäsenvaltiota kohtaan koska ovat ymmärtäneet, miten syvällisiä kriisin vaikutukset ovat olleet ja miten pitkällä aikavälilläkin kriisi vaikuttaa näiden maiden kasvumahdollisuuksiin. Kun puhutaan solidaarisuudesta, niin olipa sitten kyse uudesta tai vanhasta jäsenvaltiosta, ei pidä unohtaa sitä, että jokaisella maalla täytyy olla oma vastuunsa tarvittavien uudistusten panosta ja yhteisten rahaliiton kriteerien noudattamisesta. Tämän erityiskokouksessamme meillä on ilo ja kunnia keskustella erittäin arvostettujen asiantuntijoiden johdolla kes- asioista. Meillä on kaksi paneelikeskustelua. Kukin puhuja saa 10 minuuttia aikaa oman alustuksensa pitämistä varten ja tämän jälkeen sitten keskustellaan aina. Ensimmäinen paneeli tarkastelee makrotaloudellista vaikutusta raha- ja valtion talous puolella. Meillä piti olla neljä puhujaa, mutta meillä onkin vain kolme, koska Stanislav Gomulka ei ole päässyt Varsovasta tulemaan paikalle lentoyhteyksien vuoksi. Sen sijaan hän on toimittanut meille viisisivuisen asiakirjan ja hän on valmis vastaamaan kirjeisiin kysymyksiin, joita parlamentin jäsenet mahdolliset haluavat esittää. Ensimmäinen puhujamme on herra Filipe Kirmansa, joka on Euroopan komissiossa yksikön johtaja ECFin pääosastolta hän vastaa kansallisten budjettien kehittämisestä ja ulkoisesta rahoituksesta. Hienoa, että voitte olla täällä tänään. Toinen puhujamme on rouva Katerina Schmirkova. Hän on johtaja taloustutkimus- ja rahoituksen vakausosastolta Tsekin kansallisesta keskuspankista. Ja kolmas puhujamme on Zolt Darvas, joka on tutkija Bryggelin yliopistosta. Näiden kollegoiden puheenvuorot ja esitykset ovat saatavilla myöskin kirjallisesti mukaan luettuna kalvotta. Toisessa osassa keskustellaan sitten rakenteellisista vaikutuksista. Meillä on siellä kaksi asiantuntijaa, herra Peter Heil se ja myöskin herra Fabian Zuleke. Nyt olen erittäin kiinnostunut kuulla mitä ensimmäinen paneeli toteaa talouskriisin vaikutuksista ja rahapoliittisesta yhteistyöstä euroalueen ulkopuolisen puolistenkin maiden suhteen ja myöskin mahdollisesta eurovyöhykkeen laajentamisesta. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa herra Kirmans, joka kertoo kriisin vaikutuksista eurovyöhykkeen maihin ja toisaalta eurovyöhykkeen ulkoisiin maihin. Olkaa hyvä. Thank you. It's a... Uh, Kiitos. On uh, suuri ilo ja kunnia saada olla täällä Yritän tässä, nyt, tässä ajassa tämän hoitaa. Voisiko joku mahdollisesti vielä auttaa minua tässä, että saadaan tämä tietokone toimimaan?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 Ja tämä on se viesti, jonka toivoisin teidän vievänne mukananne kotiin. Tämä ei nyt ole kuitenkaan täysin kattava esitys siitä, mikä tämä kriisi on ja mikä vaikutus sillä on kaikkiin uusiin jäsenvaltioihin, mutta haluaisin keskittyä tässä muutamaan erityisasiaan. Ensimmäinen asia, jonka jo puheenjohtajakin mainitsi, on tämä vahvempi vaikutus, kriisin vaikutus uusiin jäsenvaltioihin. Ja sen jälkeen keskityn yhteen erityiseen politiikan välineeseen, jonka EU tähän tarjosi, joka oli tällainen maksutuki, joka on ollut meidän mielestämme menestyksekäs keino. Sitten ulkomaiset pankit, niillä on hyvin tärkeä rooli uusissa jäsenvaltioissa. He laajensivat toimintaansa sinne, talouden kuumenemisen aikaan, eivätkä oikein tienneet, mitä tapahtuu. Ja sitten tämän jälkeen, mitä nyt on tapahtunut, on käynnistetty tällainen pankkikoordinointialoite, jotta voitaisiin olla varmoja, tavallaan pysyä, huolehtia siitä, että pankit jäävät sinne. Eli se raha, minkä näille maille on annettu, näiden pankkien kautta, että se myös jää maahan. Neljäs asia on se, mikä on EUn suhtautuminen ei-euro-jäsenvaltioihin ja mitkä ovat ne mekanismit, jotka voisivat auttaa euroalueen maita. Ja sitten vielä lopuksi johtopäätökset, jossa tulen käsittelemään näitä jäljelle jääneitä haasteita. Useimmat uudet jäsenvaltiot kokivat jyrkemmän äh, laman kuin muut, ja tämä vaikutti sekä rahoitus- että kauppakanaviin. Vaikutus oli yleisesti, tuli yleisesti ottaen hieman myöhemmin kuin vanhoissa jäsenvaltioissa, vaikkakin erityisesti Baltian maissa Itämeren alueella kriisi tuntui hyvinkin nopeasti. Se, mikä on luonteenomaista tämän kriisin vaikutuksille uusissa jäsenvaltioissa, on se, että riskit kasvoivat näissä pienissä jäsenvaltioissa. Ja yksi syy siihen, miksi tämä shokki oli kovempi uusissa jäsenvaltioissa, oli se, että se, miten pystyttiin vastaamaan tähän kriisiin jäsenvaltioissa, oli hyvin rajallista. Luontonomasta on myös se, että esimerkiksi kiinteistöjen eh, hinnat laskivat uusissa jäsenvaltioissa huomattavasti. Ja euroalueella taloudellisen toiminnan lasku oli hieman lievempi ja se oli myös eh, laaja-alaisempi. Tässä te näette hieman esimerkkejä siitä, mitä juuri sanoin lasku uusissa jäsenvaltioissa, erittäin korkeista kasvusuhdanteista hieman myöhemmin kuin euroalueella. Ja taantuma on huomattavasti syvempi näissä uusissa jäsenvaltioissa. No, millä mitkä, mihin maihin tämä iski koviten uusissa jäsenvaltioissa? No, tämä kriisi on koskenut eniten niitä maita, joilla on ollut kaikkein eh, eniten ulkoista eh, pääoman tarvetta. He ovat eh, tarvinneet ulkomaista pääomaa. Ja luottamuksen takia ja koskapa velkatasot eh, kasvoivat nopeasti, pääoma virrat eh, laskivat jyrkästi, korot nousivat jyrkästi ja joissain maissa tuli suuria rahoitusongelmia. Ja kansainvälisen yhteisön oli sitten autettava. Tässä te näette maakohtaista informaatiota siitä, mikä vaikutus oli. Ja jos otetaan tällainen akkumulatiivinen vaikutus tämän boomin kärjestä viime vuoden kolmanteen neljännekseen, niin te näette, että BKT romahti eniten Baltian maissa, Latviassa jopa enemmän kuin 20 prosenttia. Ja joilla, joissain vanhemmissa jäsenvaltioissa vaikutus oli paljon lievempi. Ainoa maa, jossa ei ollut tällaista jyrkkää lamaa, oli Puola. Kaiken kaikkiaan Puola ylläpiti, jos katsotaan viimeistä kahta vuotta, positiivista kasvua. Joten jos sanotaan, että uusissa jäsenvaltiossa on ollut suurempi vaikutus kuin vanhoissa, niin täytyy tehdä kuitenkin ero Puolan kohdalla. Se, millä tavalla sitten tässä on toimittu, haluaisin keskittyä tässä on äh, maksun tase, joka on keskitetty nimenomaan äh, ei-euromaihin. Tässä on eri askelia kun maa ensinnäkin pyytää tätä tukea, se tukee sitä. Sen jälkeen Euroopan unionin neuvosto päättää määräenemmistöllä tästä tuesta ja sen jälkeen komissio neuvottelee näiden lainojen ehdoista ja kaikki tehdään läheisessä yhteistyössä kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Ja tämä tehdään kaikki tämä tehdään siis yhdessä IMFn kanssa. Katto tässä välineessä on 50 miljardia. Se on nostettu 12 miljardista noin pari vuotta sitten kahden askeleen aikana 50. Unkari, Latvia ja Romani ovat käyttäneet tätä maksutasevälinettä. Ja tässä te näette näitä lukuja. Unkari 20 miljardia, noin 20 prosenttia BKTstä, Latvia 7 miljardia, hyvin suuri summa, se on 40 prosenttia heidän BKTstään, ja Romania 20 miljardia, joka on hieman vähemmän <clears throat> prosenttiosuuksesta kuin Unkarilla BKTstä. Tässä on siis EUn ja IMFn tuki. IMFn tuki on yleensä hieman laajempaa, paitsi Latvian kohdalla, jossa EUn osuus on suurempi. Huomioitavaa on myös se, että Latvian tapauksessa on myös bilateraalista tukea yksittäisistä jäsenvaltioista sekä EU- että ei-EU-maista. On huomioitavaa, että myös Norja on periaatteessa valmis antamaan lainan Latvialle. Samoin kuin että kaksi uutta jäsenvaltiota solidaarisuussyistä ja todennäköisesti myös vain osoittaakseen, että he eivät ole ongelmissa ja heillä on varaa maksaa, nimittäin Puola ja Viro ja Tsekin tasavalta. I will skip this slide and then now go... Ja sitten siirrymme seuraavaan asiaan. Nimittäin kansainvälisten pankkien rooli erityisesti näissä kolmessa maassa, jotka saavat tätä kansainvälistä tukea. Nämä maat Eh, ovat olleet eh, Tämä tuki, jota näille maille on annettu, on ollut hyvin tärkeää, mutta tämän pääoman tulon kautta, pääoman saannin kautta, eh, tämä on tukenut näitä maita huomattavasti. Täällä on kansallisen ryhmittymien näissä maissa – Esimerkiksi useat itävaltalaiset pankit ovat täällä aktiivisia ja useammassa kuin yhdessä maassa. Myös kreikkalaiset pankit ovat aktiivisia useissa maissa Itä-Euroopassa. Kun sitten taas pohjoismaiset pankit, ehkäpä myös maantieteellisistä syistä, ovat aktiivisia ainoastaan Latviassa – No mikä tämä eurooppalainen koordinaatioaloite sitten on? Alun perin se oli tällainen vuoropuhelu näiden pankkien kanssa tällä alueella, jotta päästäisiin eteenpäin näistä ongelmista. Ja koskapa tällainen yleinen etu on ehkäpä erilainen kuin yksittäinen etu yksittäisissä pankeissa, niin jos ei ole koordinointia, se vaikeuttaa strategiaa. Tämä merkitsee siis sitä, että kaikilla pankeilla on tietty etu siinä, että mikäli he näkevät että kriisin tulevan, palauttaa heidän investointinsa ja voittonsa ennen kuin kriisi edes syntyy. Ja koska se tulee vaikuttamaan muun muassa valuuttaan, ja senhän takia pankit haluavat kotouttaa varansa siitä maasta. Sehän on tällainen voittoa tekevän pankin etu. Sitten taas jos ajatellaan yhteisöä kokonaisuudessaan, kansainvälisiä lahjoittajia, maita ja pankkeja ryhmänä, niin silloinhan on yhteinen etu, että kaikki pankit jäävät aktiivisiksi tässä maassa, koska silloin tätä pakoa eh, ei synny. Eli tarkoituksena on informoida pankkeja tästä ja vakuuttaa pankit eh, jäämään alueelle ja toimimaan, pysymään aktiivisina siinä maassa. Ja että aikaisemmin he ovat tehneet suuria voittoja toki, ja nyt maa on ö, eh, kriisissä, mutta kuitenkin horisontissa on jo eh, valoa nähtävissä. Ja että yhdessä voimme voittaa tämän vaikean ajanjakson tässä maassa ja sitten myöhemmin maassa vauraus ja hyvinvointi lähtee jälleen kasvuun. Tämä on tällainen herrasmies-sopimus pankkien kanssa. Sen vuoksi ei tällaista, hän ei voi pakottaa. Euroopan unionissa on nämä neljä vapautta, ja yksi näistä vapauksista on pääoman vapaa liikkuvuus. Ja se, että otettaisiin käyttöön tällaisia pääoman, valvon, pää, pääoman valvontaa, voisi olla aika lailla kontraproduktiivista. Me olemme puhuneet eh, vain kaikkein tärkeimpien pankkien kanssa ja pyrimme vuoropuhelussa vakuuttamaan heidät. Ei ole mitään järkeä kutsua neuvotteluihin kaikkia yrityksiä ja kuluttajia. Silloin ryhmä on liian suuri ja sitä ei kyetä koordinoimaan. Se konkreettinen muoto, miten tätä koordinointia tehdään, tapahtuu kautta, kokousten kautta Brysselissä, Tukholmassa ja Viinissä. Ja aika loppui. No, johtopäätöksiin. Näissä kokouksissa yritämme saada aikaan tiettyjä sitoumuksia, sitoumuksia sille maalle, missä ne toimivat, ja jos on tarkoitus palauttaa pääomaa, he voivat toki näin tehdä. Meillä on tapaamisia kaikkien pankkien kanssa kaikilla tasoilla. Viimeisin kokous oli viime perjantaina Bosnia-Herzegovinasta ja Serbiasta. Ei EU-maina, mutta EU antaa rahaa myös näille maille. Ne ovat myös osa tätä aloitetta ja seuraava suuri kokous on, on Ateenassa maaliskuun puolivälissä. Haluaisin vielä sanoa, että tämä koordinointialoite ja se, että nämä pankit ovat läsnä uusissa jäsenvaltioissa, on auttanut näitä uusia jäsenvaltioita selviämään kriisistä koska ulkomaiset pankit varmistivat sen, että tuet ja, ja varat jäivät maahan. Ja julkinen, julkista rahaa tarvittiin silloin vähemmän kuin euroalueella. Ja te näettekin tästä, että euroalueella – viranomaisten takuutarve oli paljon suurempi kuin uusissa Tämä johtui osittain siitä, että ulkomaiset pankit hoitivat vastuunsa. Sitten tässä on vielä muutama kuva EUn roolista ja näistä mekanismeista. Ihan minun pitää nyt lopettaa. Then this I will all skip. I'm sure there will be enough questions, on Greece. questions on, that, then I can show the charts. Sitten vielä lopuksi johtopäätös on. The EU contributed in a positive sense, but... Eli EU on osallistunut positiivisella tavalla tähän ongelmanratkaisuun. Very, very interesting. Kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Olen varma, että hyvin monia kysymyksiä tulee kohdistumaan teidän esitykseenne. Nyt annan puheenvuoron Rova Smitkovalle, joka kertoo meille omista ajatuksistaan muiden kuin jäsenvaltioiden suhteen tai, muiden, tai pikemminkin muiden kuin eurovyöhykkeen maiden suhteen, mitä Euroopan kesken on. Kiitoksia. Kiitoksia tämän erittäin ajanko- Kiitoksia kutsusta tämän erittäin ajankohtaiseen ja mielenkiintoiseen kokoukseen. Minun lähestymistapani on hieman samanlainen, hieman erilainen kuin Filipin, joten todennäköisesti keskustelemme tästä vielä loppujen lopuksi. Kun tarkastamme uusia jäsenvaltioita ja myöskin jäsenvaltioita, näiden välillä on hyvin suuria eroja, joten ei kannata niputtaa kaikkia uusia jäsenvaltioita samaan syssyyn, koska niiden välillä on todellakin eroja. Toinen viesti on se, että ne maat, jotka joutuvat eniten kärsimään kriisistä, olivat enimmäkseen niitä maita, joissa oli makrotalousongelmia ja rahoitusmarkkinoiden epävakaustekijöitä, jotka yhdistyivät. Joten nämä maat kaikkein eniten kärsivät. Kolmas viesti on se, että meidän edessämme on suuria haasteita, koska nämä tekijät eivät ole sellaisia, joista helposti pääsee eroon. Kyse on erittäin monimutkaisista asioista nimittäin. Nyt meidän täytyy ratkaista nämä eri tyyppisten poliitikkojen avulla, jotka kulkevat käsi kädessä. Kun tarkastellaan uusia jäsenvaltioita, niin vedän todellakin suuria eroja. Ensinnäkemältä vaikuttaa siltä, että uudet jäsenvaltiot kärsivät kriisistä enemmän kuin vanhat jäsenvaltiot, koska tästäkin kuvasta näkyy, että uusien jäsenvaltioiden joukossa on enemmän maita, joiden kohdalla tämä pylväs näyttää punaista. Kyse maista, joiden PKT kutistui vuonna 2009 enemmän kuin 5 prosentin verran. Nämä maat ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. Kuten Filip mainitsi, Puola kuuluu niin ikään vanhoihin uusiin jäsenvaltioihin, mutta se oli ainoa uusi jäsenvaltio, jossa kasvu oli myönteistä, positiivista. Joten kun tarkastellaan tilannetta uusissa jäsenvaltioissa siten, että on otettu huomioon näiden maiden jä- asukasluku, niin silloin nähdään hieman erilainen kuva. Avataan, että näissä ryhmissä kriisi vaikutti väestömäärään suhteutettuna suht, samalla tavalla laskettuna henkeä kohti. Henkeä kohti laskettuna tilanne suurin piirtein samalla uusissa ja vanhoissa jäsenvaltioissa. Tämä johtuu osataan siitä, että ryhmän sisällä on niin suuria eroja. Baltian maata eivät ole tyypillinen tarina kaikkien jäsenvaltioiden kannalta, kaikkien uusien jäsenvaltioiden kannalta. Joten meidän täytyy suhtautua varovaisesti lausumaan, että kaikki uudet jäsenvaltiot joutuvat pahemmin kärsimään kriisistä kuin vanhat jäsenvaltiot. Syynä on se, että tietystikin vaaran myöskin se, että uusien jäsenvaltioiden kesken tämä kriisi on ikään kuin tarttuvaa. Mikäli sanotaan, että kaikki uudet jäsenvaltiot ovat joutuneet kärsimään kriisistä, niin silloin myöskin tulee sellainen tunne markkinoilla, että rahat täytyy vetää pois kaikista näistä uusista jäsenvaltioista, mutta ei tämä pidä paikkaansa, koska jotkut maata voi pärjätä kriisistä huolimatta erittäin hyvin. Pikemminkin pitäisi analysoida tarkemmin, mitä alaryhmiä löytyy uusien jäsenvaltioiden puolta, mihin kriisi on enemmän, mihin vähemmän. Syynä ryhmän sisäisiin eroihin on, ovat erinäiset tekijät. Olen ryhmittänyt nämä kahteen ryhmään. Ensinnäkin tekijät olivat erilaisia joissakin uusisien valtioissa myöskin vanhojen kesken. Tässä oli eroja ja myöskin valtion talouden vakauteen liittyvät tekijät vaihtelevat maasta toiseen. Makrotaloustekijöistä huomauttaisin, että suuret velkojat, ulkomaiset velkojat tai pikemminkin velalliset olivat erittäin huonossa asemassa uusissa jäsenvaltioissa, mutta kaikki eivät olleet suuria velallisia. Jotkut näistä maista olivat arkaluontoisemmassa asemassa kuin ne maat, joilla oli tällainen kelluva vaihtokurssi käytössä ja myöskin asuntomarkkinoiden kuplat olivat läheisissä kytköksissä näihin vaihtokurssitoimiin. Kotitalouksien säästöt ja talletukset tukivat kotimaista pankkisektoria, olipa sitten kyse paikallisesti tai muualta ansaituista rahoista. Sitä mahdollisesti se, että maat pystyvät antamaan myöskin lainaa, ne eivät ole riippuvaisia rajatyyteistä rahavirroista, joten nämä maat vähemmän kärsivät kriisistä, ainakaan ne eivät heti kärsineet voimakkaasti. Slovakia ja Tsekin tasavalta ovat tästä esimerkkejä. Siellä kotitaloudet säästivät ne ovat säästäväisiä kansoja sinänsä. Tässä vaiheessa katsottuna toinen vakauteen riittävä tekijä on se, että että kotimainen valuutta ja makrotalouspolitiikka on uskottavaa. Tähän liittyy myöskin se, onko otettu velkaa ulkomaisessa valuutassa vai ei. Nämä kaikki tekijät olivat hyvin eriävällä tasolla eri maissa. Tässä nähdään kaksi kuvaa jäsenvaltioista, uusista jäsenvaltioista, joissakin oli kelluva vaihtokurssi käytössä ja toissa, toisissa maissa oli inflaatio kohdennettu finanssipolitiikka käytännössä, inflaatiota ehkäisevä politiikka. Ja joissakin maissa syntyy paljon ulkomaista verkaa, velkaa, joka meni yli 60 prosentin turvarajan. Inflaatiokin kehittyi suotuisasti joissakin maissa, joten sikälikään ne eivät ole alttiita kriisille. Sama pätee myöskin asuntojen hintoihin. Ei pidä paikkaansa, että kaikissa jäsenvaltioissa olisi syntynyt tällainen merkittävä asuntomarkkinakupla joissakin maissa talous oli vähemmän joustava, mukautumiskykyinen ja hinnat kasvoivat joissakin maissa suhteellisen maltillisesti vain. Pienet vaihtelevat maasta toiseen. Mikä tarkastellaan sitten vanhojen valtiota? Siinä nähdään samantyyppinen kuva joidenkin maiden osalta, kuten esimerkiksi Kreikka, Portugal ja Espanja. Siellä asuntojen hinnat nousivat hyvin voimakkaasti ja ulkomaan, ulkomaan velka oli suuren luokan velkaa, joten eivät uudet jäsenvaltiot pelkästään joutuneet kriisin kouriin, vaan myöskin jotkut vanhoistakin. Mitä tulee sitten rahapolitiikan vakausta, valtion talouden vakaustekijöihin? Tärkein indikaattori minun mielestäni on lainojen suhde talletuksiin. Tässä nähdään horisontaalisella viivalla euroalueen keskiarvo, eikä 25 ja 75 prosentin välillä. E euroalueella. Sillä havaitaan, että Tsekin tasavalta ja Slovakia esimerkiksi ovat olleet säästäväisiä, koska siellä on talletettu enemmän rahaa kuin mitä on lainattu uusien jäsenvaltioiden joukossa myöskin joitakin maita, jotka ovat täysin verrattavissa euroalueen maihin, Bulgaria ja Puola tästä esimerkkinä. Ja sitten tässä oikeassa laidassa ovat Baltian maat, jotka eivät ole pystyneet luomaan riittävästi säästöjä, jotta olisi voitu taata kotimaan markkinoilla tarvitut lainata. Joten toisella laidalla kuvaa kriisit selviydyttiin paremmin kuin toisella laidalla, koska toiset ovat riippuvaisempia ulkomaisesta rahoituksesta kuin toiset. Puhuin myöskin eh, kotimaisen valuuttapolitiikan uskottavuudesta, joka oli erittäin tärkeä tekijä kriisin yhteydessä. Tästä kuvasta havaitaan, miten jotkut maat ovat olleet alttiimpia ulkomaiselle lainanotolle joissakin maissa, kuten esimerkiksi Tsekin tasavallassa ja Slovakissa taas. Kotitalot eivät ottaneet ulkomaan valuutassa merkittyä lainaa. Tämä päti myöskin joissakin uusissa vanhoissa kuten esimerkiksi Itävallassa. Tietystikin kun tarkastellaan maita, joissa kotitaloudet eivät ottaneet lainaa kotimaan valuutassa, silloin altistuttiin ulkomaisille lainoille, esimerkiksi Baltian maissa ja Unkarissa. Ja nämä ovat selviä indikaattoreita, jotka osoittavat, että nämä maat olivat altiimpia kriisin vaikutuksille, koska ne olivat alttiita myöskin vaihtokurssin vaihteluille. Ja tämä lisäsi luottoriskejä. Hyppään nyt yhden kuvan ylitse ja siirryn viimeiseen kuvaan, kaavion. Siitä nähdään pankkisektorin altistuminen suhteessa PKTL ulkomaiselle lainautolle horisontaalinen viiva edelleenkin osoittaa, mikä on keskiarvo. Ja sitten voidaan havaita, että jotkut jäsenvaltiot ovat täysin vertailtavia keskenään uusien ja vanhojen kesken, kun tarkastellaan tästä ulkomaisille lainoittoriskeille. Pankkisektorista, kun on kyse, jotkut maata olivat jälleen kerran alttiimpia ulkomaisille lainoille ja vaihtokurssivaihteluille. Esimerkiksi Baltian maat jälleen kerran, kun taas Bulgaria selvisi suhteessa suhteellisesti katsottuna miltei yhtä hyvin kuin jotkut vanhat valtiota kun vaihtokurssiriskejä tarkastellaan, tämä ei kuule käsin kädessä kuitenkaan ulkomaisen omistuksen kanssa. Maata, jossa pankkisektori on täysin ulkomaisessa omistuksessa, tai pikin kotimaisessa omistuksessa Slovakia, tai pikemminkin ulkomaisessa omistuksessa Slovakiassa ja Tsekin tasavallassa siitä huolimatta on pystytty pistämään kampoihin ja pärjäämään suhteessa yhtä hyvin kuin monet muut maat, joten ulkomainen omistus ei suoraan tarkoita sitä, että on altistunut vaihtokurssiriskeille. Kaikki riippuu pankkien johdosta ja hallinnasta. Mitä tässä sitten voidaan ottaa opiksi? Ehdottaisin, että Mä toteaisin, että olipa sitten kyse uudesta tai vanhasta jäsenvaltiosta, mikäli valtiossa harjoitetaan tervettä ja uskottavaa makrotalouspolitiikkaa, silloin maat ovat vähemmän alttiimpia suurille ulkomaan veloille. Mikäli suhteita, suhde lainojen ja taltusten välillä on kunnossa ja ulkomaan lainanotto hallinnassa, silloin kriisiltä voi välttyä, vaikutukset ovat pienempiä terve pankkisektorin hallinta ja hoito, olipa sitten kyse kotimaisesta omistuksesta tai ulkomaisesta omistuksesta. Mikä tämä asia on kunnossa, silloin maat ovat vähemmän alttiimpia systeemiriskeille, järjestelmäriskeille. Asuntojen hinnat on myöskin yksi indikaattori. Sillä, missä hoidetaan perinteistä pankkitoimintaa ilman mitään monimutkaisuuksia ja ulkomaisia riskejä, silloin nämä pankit pärjäävät pienemmillä kustannuksilla, pienemmillä vahingoilla, pienemmillä vahingoilla tästä kriisistä. Kolmas viesteni on tässä. Kun tarkastellaan politiikkaa ja poliittisia kysymyksiä ongelmia, niitä ei voida ratkaista helposti, koska ne ovat monimutkaisia ongelmakokonaisuuksia. Ja näiden hoitaminen on ollut vaikea jo pitkään. Ensimmäinen haaste on se, miten voidaan estää suuret maksut tasevajeet ja epätasapaino niin, että asiat eivät ongelmat eivät kerry lumipallon tavoin. Ne maat, joilla on kelluva vaihtokurssi, pystyvät mukautumaan nopeammin kuin ne, joilla on vaihtokurssiriskiä, mutta tämä ei ole helppo ratkaista tämäkään ongelma. Toinen haaste on se, kuinka voidaan sisäistää systeemaattiset tai järjestelmän riskit riskihallintaan Kyse on pankkivalvonnasta lähinnä ja myöskin rahoitusmarkkinoiden valvonnasta. Näiden tehtävänä on keskustella pankkien kanssa ja vakuuttaa pankit sisäistämään makrotalousriskit riskihallintajärjestelmäänsä niin, että vaihtokurssiriski ei sitten kriisin yhteydessä johda luotto ongelmatilanteeseen. Minä puhuin jo uskottavuusongelmasta. Sen kannalta katsottuna on tärkeää saada aikaan sellaiset välineet, joilla voidaan vähentää niitä vahinkoja, joita aiheutuu yksinkertaisesta paniikesta, kun on pankille ei ole riittävää suunnitelmaa. EU-tasollakin pitäisi pohtia asioita ja myöskin eurovyöhykkeelläkään ja tässä kunnossa. Ne, jotka eivät ole eurovyöhykkeellä vielä mukana, näitä kannattaisi erittäin hyödystä, mikäli järjestelmän uskottavuutta parannettaisiin viimeisenä, mutta vähe, ei vähäisempänä on haaste, joka liittyy näihin pelastuspaketteihin ja elvytystoimiin, joihin EUn jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, kun ne pyrkivät pelastamaan rautosektoriaan tai pyrkivät taistelemaan lamaa vastaan siten, että julkista rahaa pistetään valtavasti liikkeellä. Tästä tulee tietenkin viulut maksettavaksi myöhemmin. Ne maat, jotka eivät ole eurovyöhykkeellä, niiden kannalta tämä saattaa olla erittäin suuri haaste, tämän jatkohoito. Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon, Rova Smetkova. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Darvassa. Hän puhuu asioista euron vyöhykkeen valtioiden kannalta yleisemmällä tasolla. Olkaa hyvä. For the invitation. Kiitoksia kutsusta. Olen monien asioiden kanssa samaa mieltä, mitä aikaisemmat puhujat ovat täällä sanoneet joten yritän olla toistamatta näitä ja puhua hieman eri asioista. Ensinnäkin, kuten jo muutkin puhujat ovat sanoneet, niin uudet jäsenvaltiot, mutta ylipäätään koko Keski- ja Itä-Euroopan alue, siihen kriisi iski kaikkein pahiten. On kuitenkin tärkeää painottaa, muistaa, että tärkeimmät ja suurimmat ongelmat tässä äh, äh, kriisissä, esimerkiksi pankkijärjestelmän romahdus tai Aasian kriisi, Argentiinan kriisi, äh, niin pahoja kriisejä meillä ei ole ollut. Te olette, aikaisemmat puheet näyttivät täällä, millä tavalla BKT on laskenut kaikissa muissa maissa paitsi Puolassa. Minä mittaan tätä hieman eri tavalla, millä tavalla kriisi on vaikuttanut. Tärkeämpää minulle on se, miltä maailma näytti ennen kriisiä ja miten sitten tämä kriisi on vaikuttanut kasvuun. Jos jollain on työpaikka, hän saa palkkaa, ja sitten yhtäkkiä hän jää työttömäksi. Ja tietyn ajan jälkeen hän ei saa enää työttömyyskorvausta, jolloin hänen tilanteensa äh, koko ajan heikkenee. Sitten vielä esimerkiksi kiinteistöjenkin hinnat romahtavat. Tässä kuvassa näkyy tämä, miten minä mitan tätä kriisiä. Aika lailla samankaltainen kuva, mitä täällä kun on näytetty, mutta tiettyjä eroja. Oranssissa, oranssi väri tai tuo punainen tai itse asiassa se keltainen väri on uudet jäsenvaltiot. Kuten täällä Schmidkova myös mainitsi. Jos te katsotte näitä värejä, niin tämä keltainen on uudet jäsenvaltiot, sininen ovat entiset EU-15 ja punaisella on sitten muut maat, Aasia, USA, Afrikka, Latinan Amerikka, Kiina. Tuolla on yksi sininen linja korkealla ja se on Irlanti. Mutta muuten tuolla ylhäällä ovat uusia jäsenvaltioita. Baltian maat, joita tämä on koskenut eniten, jossa PKT on romahtanut 30-40 prosenttia verrattuna kriisiä edeltävään aikaan. Sitten ovat muut uudet jäsenvaltiot, kolme poikkeusta, Kypros ja Malta, jotka ovat hyvin pieniä maita, ja sitten Puola, mutta muuten tämä kriisi on iskenyt nimenomaan uusiin jäsenvaltioihin. Mikä nyt sitten selittää tämän laajan, mutta hyvin eroavankin vaikutuksen? Ensinnäkin tämä vaikuttaa siihen, että luotettiin pääomaan. Tämä näyttää tämä kuvan, miten pääomavirtoja tuli Keski- ja Itä-Eurooppaan. Tässä näkee erilaisia investointitapoja. 2000-luvun alussa näette, että alueelle virtasi valtava määrä pääomaa. Se oli yli 10 prosenttia BKT, mikä on valtava määrä. Ja sitten se romahti nollaan lähes kriisin seurauksena. Joten joissain maissa ei ollut lainkaan pääomaa. Yleisesti ottaen sinne, näihin maihin ei tullut pääomaa lainkaan. Ja tästä kuvasta te näette, että pääoma on virrannut massiivisesti ennen lamaa, ja sitten se yhtäkkiä vaan loppui kuin seinään. No, mikä nyt sitten oli syy tämän pääoman virtauksen takana ja minkä takia se sitten yhtäkkiä loppui? Olen samaa mieltä aikaisempien puhujien kanssa siitä, että äh, kotimaan politiikka on vaikuttanut hyvin paljon esimerkiksi Baltian äh, maissa. Äh, oli erilainen talouspolitiikka. Ja esimerkiksi tämä kiinteä vaihtokurssi ja korkeampi inflaatio on vaikuttanut hyvin paljon, joten varsinainen korko nousi huomattavasti. Unkari teki myös vakavia virheitä. Ennen kriisiä Unkarissa oli monta hyvää vuotta. Euroopassa meni hyvin ja lujaa. Unkarin hallitus sai aikaan valtavan budjettivajeen, joka oli tuskin hyväksyttävä. Maassa tehtiin selkeästi poliittisia virheitä. Joten tämä kaikki vaikutti hyvin pitkälti tähän pääoman tuloon. Jos katselemme takaisinpäin ja yritämme löytää syitä tälle, niin ensinnäkin yksi syy on se, että maa luotti näihin ulkomaisiin pääomavirtauksiin. Siihen vaikutti myös maan sisäiset asiat, samoin kuin EUn integraatio joka on ollut näille maille hyvin edullinen asia aikaisemmin. Joten tätä täytyy jakaa tätä vastuuta. Sitten kohta kaksi. Kaikilla näillä mailla on ollut sellainen tilanne, että kauppa on ollut aina erittäin tärkeä. Se on kehittynyt hyvin nopeasti viime vuosikymmenen mukaan luettuna Slovakiassa – koska suurimmalta osaltaan Slovakian vienti on ollut riippuvaista autoteollisuudesta. Sen vuoksi Slovakia on joutunut vakavan kriisin kooreen automarkkinoiden romahdettua. Työntekijöiden liikkuvuus on ihan niin ikään ollut merkittävä tekijä. Ulkomaankaupan vajet on voitu osittain rahoittaa sillä, että ihmiset ovat tehneet töitä ulkomaille ja ansainneet siellä Kuitenkin nämä maat ovat joutuneet sitten vaikeuksiin maksutasensa suhteen, kun tämä ulkomailla tehty työ on vähentynyt. Ne ovat näitä tekijöitä, jotka vaikuttavat näiden maiden haavoittuvuuteen. Nämä pitää nyt sitten tasata Itä-Euroopan ja muun Euroopan välillä. Itä-Eurooppa ja uudet jäsenvaltiot eivät todellakaan ole homogeeninen ryhmä, koska se on ainakin kaksi alaryhmittymää. Haluaisin todeta edellisen puhujan tavoin, että hyvin suuria eroja on myöskin kauppataseen suhteen näiden kahden ryhmän kesken, koska Keski-Euroopan maissa on 5, 6, 7 prosentin luokkaa tämä vaje, mutta kauppa on yleensä ollut tasapainossa. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä maat ovat tuoneet ja vieneet yhtä paljon aiemmin. Ja tänäkin aikana tänä aikana mailla oli erittäin kilpailukykyistä teollisuutta, mutta mikä tarkastellaan Baltian maita, Bulgaria ja Romaniaa, niin havaitaan, että siellä on kauppatase heikentynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että maiden kasvumalli on erittäin kestämättömällä pohjalla todennäköisesti. Sen vuoksi keski euroopan maiden suhteen toteaa sen, että niiden riippuvuus ulkomaisesta rahavirrasta on asettanut ne haavoittuvassa asemassa, mutta toisaalta Bulgaria, Romania ja Baltian maata ovat tilanteessa, että tuleva kasvu on nyt vakavasti varannettu. Mikä on sitten aiheuttanut sen, että edellisestä kriisistä suurimmat vaikutukset onnistuttiin ohittamaan? Filippi mainitsi, että kansainvälinen reaktio on ollut voimakas, osittain otettu maita, lainaa näille kolmelle maalle – Tämä on osoittanut, että Länsi-Eurooppa on ollut valmis auttamaan tarvittaessa. Tämä on tietystikin etään tärkeää. Lisäksi kohesiorakennerahastopuolta saatiin etukäteisrahoitusta, joka on erittäin hyödyllistä. Euroopan investointipankki ja jälleen rakennus- ja kehityspankki ovat niin ikään merkittävällä tavalla lisänneet toimiaan Itä-Euroopassa, joten hyvin paljon hyvää on jo tehty kansallisella tasolla näiden maiden auttamiseksi. Tsekkikollegani painotti myös sitä, että pankkisektori on ollut vakaampi ja vähemmän haavoittuvainen kuin edellisen kriisin yhteydessä, esimerkiksi Aasian kriisin yhteydessä, joka aiheutti suuria ongelmia. Mitä ulkomaisiin pankkeihin tulee, näistä on enemmän seuraavassa kaaviossa. Tähän liittyy Viinin aloite, joka on erittäin tärkeä sitoumusten ylläpitämiseksi. Euroopan keskuspankki on myöskin epäsuorasti auttanut tätä maita, koska se on taannut likviditeettiä pankeille. Lisäksi EUn johtajat ovat antaneet poliittisen sitoumuksen, jonka mukaan tueta, joilla pönkitetään länsimaisia pankkeja, jollakin tavalla hyödyntävät myöskin niiden tytän yrityksiä. Olen uuden jäsenvaltion kansalainen ja arvostan erittäin suuresti sitä, että minun maani ja muut alueen maat ovat saaneet tukea. Toisaalta on avoinna joitakin kysymyksiä vielä ja riskejä on olemassa. Yksi näistä liittyy ulkomaisten pankkien rooliin. Ulkomaiset pankit ovat olleet merkittävässä roolissa kriisiä edeltävän kasvun suhteen. Uutta teknologiaa on saatu pankkien rahoituksen avulla uusiin sen valtioihin, joka on auttanut näitä maita kehittämään myöskin tehokasta pankkisektoria. Tämä on erittäin hyödyllistä talouskasvun kannalta. Lisäksi Kriisielätävällä ajalla kuitenkin syntyi erittäin merkittäviä epävarmuustekijöitä. Katarina osoitti, kuinka kolmessa Baltian maassa asuinten hinnat olivat nousseet 50-60 prosentilla per vuosi suhteellisen pitkän ajan sisällä. Joten tällainen asunto kupla tai asuntojen hinnan nousu kupla aiheuttaa merkittävän pamahduksen sitten, kun kupla puhkeaa. Baltian maissa noin kaksi kolmas osaa on nyt menetetty joissakin tapauksissa asuntomarkkinoilla. Hinnat ovat romahtaneet. Tämä asuntokupla on poksahtanut. Osittain tämä liittyy myöskin poliittisten päättäjien toimista valtiomaissa, mutta myöskin siitä aggressiivisesta käyttäytymisestä, jonka ulkomaiset pankit ovat nyt omaksuneet. Neljäs pointti niin on erittäin tärkeä. Se suuntaa katseensa tulevaisuuteen. Minä olen erittäin epäileväinen ja pelkään todellakin, että pankkien tulevat toimet saattavat johtaa siihen, että uusissa jäljiltässä syntyy merkittäviä vaikutuksia, kun pankit vetäytyvät sieltä toimistaan. Ja saattaa, että riski on siellä vielä suurempi kuin aiemmin. Mikäli pankit eivät vetäydy, niin kuin Filippa totesi, ja mikäli näin ei tulekaan käymään, niin siitä huolimatta, löytyykö sieltä riittävästi luottoa ja lainananto halukkuutta? Minä pelkään pahoin, että ei. Euroopan keskuspankin rooli, kuten mainitsin, on ollut epäsuora, mutta se on pystynyt tekemään swap-sopimuksia Ruotsin ja Tanskan kanssa, jotka ovat eurovyöhykkeen ulkopuolella, mutta Tällaista mahdollisuutta ei ole annettu muille, jäsenvalti- mu- muille valtioille. Miksi Puola esimerkiksi sairaalasta kohtelua, niin tätä on hyvin vaikea ymmärtää. Hyppään nyt tämän ylitse ja jaan teille ajatuksiani kriisin vaikutuksista eurovyöhykkeen tulevan jäsenyyden kannalta. Tässä on yksi poikkeus, Viro. Se tulee hakemaan vielä tämän vuoden aikana eurovyöhykkeen jäsenyyttä. Viro on tehnyt erittäin hyvää työtä. BKT kasvoi 20 prosentin verran. Mutta kun tarkastellaan kriisiä, niin kriisistä huolimatta Viron talousarvion alijäämän 3 prosentin luokkaa vai, Joissakin jäsenvaltioissa kriisin vaikutukset olivat pienempiä ja alijäämä oli suurempaa, mutta Viro on toiminut erittäin hyvin ja sillä on hyvä mahdollisuus liittyä. Todennäköisesti tulee jättämään hakemuksensa hyvinkin pian. Sopimuksessa on vaatimuksena kestävyyskriteeri, jota täytyy kunnioittaa. Euroopan keskuspankin ja komission täytyy nyt tehdä työnsä, antaa konvergenssikertomuksensa ja tarkastaa sen yhteydessä kestävyys, kestävyysperiaatetta. Joitakin kestävyyteen liittyviä tekijöitä ei riittävästi välttämättä ole käsitelty, mutta toivon kuitenkin, että Viro pääsee mukaan. Muiden maiden jäsenyys pyrkimykset ovat nyt heikentynyt voimakkaasti. Irlannin ja Espanjan tilanne on heikentynyt hyvinkin paljon eurovyöhykkeen jäsenyys on nyt vaarantunut kriisin myötä ja poliittisten päätöksentekijöiden Euroopan tasolla täytyy ottaa huomioon ongelmat, joita eurovyöhykkeellä on, eikä välttämättä uusien jäsenien mukanotto vähennä ongelmia päinvastoin. Unkari on tässä poikkeus. Se on ollut hyvin, hyvinkin erilaisessa asemassa kuin esimerkiksi Kreikka kun tarkastellaan julkisen sektorin velkaa, joissakin maissa se on 45 prosentin, 40 ja 50 prosentin luokkaa PKTLstä. Joten eh, merkittävä kysymys, joka tässä herää. Miten halukkaat nyt olla ottamaan uusia jäseniä eurovyöhykkeeseen? Jälleen kerran pelkään, että kun otetaan huomioon kaikki nämä ongelmat ja kriisin aiheuttamat seuraamukset Kreikassa ja Espanjassakin, ovat nyt vähentäneet halukkuutta ottaa mukaan uusia valtioita eurovyöhykkeeseen. Silti on kummallista, että vuonna 2010-2011 yksikään eurovyöhykkeen maista ei pysty vastaamaan kaikkia kriteereitä. Kuitenkin ne, jotka haluavat liittyä, niiden täytyy vastata kriteereihin, joten tämä on hieman eriskummallista. Joten jälleen kerran tässä herää erittäin vakavia kysymyksiä. Uskoakseni jotkut maat ovat hyvinkin joustavia niiden talous on joustava ja niillä on hyvä mahdollisuus toimia eurovyöhykkeellä, mutta esimerkiksi Tsekin tasavalta ja Puola ovat sellaisessa tilanteessa, että ne ovat erittäin hyvin jo onnistuneet muutoinkin, että niillä ei ole vahva intressiä liittyä. Mutta toista siellä kerran, että minä pelkään pahoin, että kriisi vähentää uusien jäsenvaltioiden liittymismahdollisuuksia eurovyöhykkeeseen. Kiitos. Kiitoksia, herra Darvassa. Nyt meillä on suurin piirtein tunnin verran aikaa keskustella asioista. Ehdotan ne kolme kysymystä aina kerrallaan ja sitten kuulemme vastauksia, joten kertokaa, kenelle haluatte esittää kysymyksen. Herra Stoljan ensimmäisenä. Uh, thank you uh, very much, uh, Mrs. Chairwoman. I have a question to Mr. Kiitos. Minulla olisi uh, kysymys herra Kermansille. Romania <clears throat> uh, lähti mukaan Euroopan unionin nimenomaan sillä ehdolla, että vapaat pääomat voitaisiin virrata Romanian suuntaan. Nyt sen jälkeen ulkomainen lyhyen aikavälin velka on kuitenkin huippulukemissa. Se on kasvanut valtavasti. Ja sitten yritykset, pankit ja monikansalliset yritykset tukivat suoraan sanottuna ennen unionin liittymistä. Näyttäisi siltä, että velkaantumisaste on lähestulkoon samalla tasolla kuin ulkomaiset takuut. Nyt haluankin tässä valossa kysyä seuraavaa. Onko tällaista ulkomaanvelan kasvua jollakin tavoin mahdollista jumiuttaa tai pysähdyttää sillä tavoin, että Euroopan unioni pystyisi itse löytämään ratkaisun asiaan. Tämä on nimittäin ongelma, joka on nyt täysin mahdoton romanille itsellään. Rova Beres, olkaa hyvä. Madame Yori. Thank you very much, Madame Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja előadóknak a nagyon érdekes megjegyzéseit. Kiitos, kiitos kaikille alustuspuheenvuoron esittäjille. Puheenvuorot olivat äärimmäisen kiintoisia. Varsinkin Rova Snitkovalle esittäisi erityisen kiitokset. Hän toi esiin seikkoja, jotka ovat meille tärkeitä. Kuitenkin tärkeää pitää mielessä se, ettei voida yleistää eri jäsenmaita Esimerkiksi äh, niiden maiden äh, tilanne, jotka ovat äh, eurovyöhykkeen ulkopuolella, on varsin erilainen kuin mitä taas eurovyöhykkeen maiden tilanne. Plus eri jäsenmaiden hallitusten harjoittama politiikka tietysti poikkeaa toisistaan. Erilaisia valintoja on tehty ja mielestäni tämä on hyvä läksy, joka jokaisen pitäisi oppia. Emme saa siis ajatella, että kaikki maat äh, toimivat samojen arvojen, poliittisten linjausten ja, ja toimien mukaisesti. Ei näin ei missään tapauksessa ole. Asiantuntijat äh, muotoilivat äh, yleisluontoisesti aika tärkeitä seikkoja. Eli toisin sanoen he toivat esiin sen, että joidenkin pienten jäsenmaiden politiikka on hyvinkin avointa ja sama pätee niiden talouselämään. Kuitenkaan kaikki maat eivät toimi samalla tavoin. Ajatellaan vaikkapa Puolaa. <clears throat> Puolan tilanne on varsin erilainen kuin maitten, jotka ovat varsin riippuvaisia ulkomaalaisen lainan määrästä, joten siksi asiaa tarkastellen syntyy ristiriita. Ne maat, jotka tulivat Euroopan unionin jäseniksi vuonna 2004, sitoutuvat kaikki siihen, että ne ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa pyrkisivät Euroopan jäseniksi. Tämä on selvä fakta. Nyt näyttäisi siltä, että euroaluetta ylipäätään vahvistettaisiin ja sitä silmällä pitäen harjoitetaan jatkuvaa seurantaa. Jollakin tavoin siis eurovyöhykkeen toiminta ja siihen pääsyä on institutionalisoitu. Ja sen kautta eurovyöhykkeen ulkopuolelle jäävien maiden tilanne tulee olemaan äärimmäisen hankala. Ja sitten vielä kolmas seikka, jonka haluaisin esittää. Täällä viitattiin hallitusten vastuuseen. Se on tietysti valtava. Oli nyt sitten kysymyksessä Kreikka tai, tai mikä tahansa jäsenmaa, niin kuin herra Darvassa totesi, mutta myöskin muita jäsenmaita on osoitettu sormella. Esimerkiksi Unkarin hallitus on suorastaan pimittänyt tiettyjä seikkoja maan talouselämän piiristä. Unkari on jäänyt nyt vähemmälle huomiolle, koska kaikki puhuvat vain Kreikan tilanteesta, mutta joka tapauksessa, jos ajattelemme maata, joka toimii järjestelmällisesti oikein, toimittaa kaikki tilastot ja oikeudenmukaiset arviot taloudellisesta tilanteestaan ovat asiat tietysti hyvällä tololla, mutta kaikki eivät niin toimi. Esimerkiksi Puolan tilanne on varsin erilainen. Perään kuulutankin nyt sitten kaikilta vastuullisuutta. Nimittäin minulle tämä yhtälö on varsin selvä. Meidän on varmistuttava siitä, että Euroopan unionin äh, erilaiset ohjelmat, joiden avulla äh, halutaan esimerkiksi elvyttää talouselämää, toimivat äh, hyvin ja että jäsenmaissa myöskin niitä toteutetaan oikeudenmukaisesti ja sääntöjen mukaisesti. Sen tarkoituksenahan on elvyttää taloutta. Unkari on kuitenkin äh, suorastaan kahminut äh, lainoja itselleen ja sitä kautta saanut aikaiseksi taloudellista kasvua. Mutta nyt tilanne on sellainen, että esimerkiksi investoinnille ei enää pystytä antamaan verohelpotuksia. Tämä oli malli, jota aikaisemmin käytettiin talouselämän elvyttämiseen. Ja, ja siksi näköpiirissä onkin miinusmerkkinen taloudellinen kasvutilanne. Toisin sanoen mitään kasvua ei tule olemaan. Ja kun omat varat on käytetty loppuun, joutuu maa varsin hankalaan tilanteeseen. Ja mitä taas tulee ulkomaisten pankkien toimintaan eri maissa, se on tietysti välttämätöntä. Jokainen ymmärtää, miten suuri merkitys ulkomaalaisten pankkien toiminnalla on ollut esimerkiksi omassa maassani. Mutta kun ongelmia on syntynyt yhtäkkiä, miljardeja euroja on vedetty takaisin ja, ja tällaista, pankkien toimintassa, tai tällaista toimintaa ei pankkien toiminnassa voida hyväksyä, koska se asettaa aikaisemmat edunsaajat varsin hankalan tilanteeseen. Vielä muutama sana nyt tilanteesta noin yleisluontaisesti. Millä tavoin meidän on tarkasteltava eri jäsenmaiden tarpeita? Me olemme jo käyttäneet pääomaa tiettynä kriteerinä, mutta kuitenkaan samanlaisia investointiruiskuja ei ole suunnattu Keski- ja Itä-Euroopan maihin kuin mitä länsisessä Euroopassa on taas toteutettu. Pikemminkin on keskitytty lainottamiseen ja PK-yritysten eh, kannalta tämä ei ole kovinkaan hyvä toimintamalli. Nyt haluaisinkin kysyä, onko jonkinlaisia seurantahankkeita, joiden puitteissa on mahdollista selvittää tilannetta? Voisivatko kaikki sitten jättää pitäytyä kahden tai kolmen minuutin puheakaan, koska muuten kaikille ei riitä aikaa? Kansanpuolen edustajana puhuu Rova Hybner. Very much I... Kiitoksia paljon. Minulla olisi kaksi kysymystä. Toinen niistä liittyy pankkisektoriin. Uskoakseni herra Kermans olisi oikea henkilö vastaamaan. Missä määrin te katsotte, että kun on tehty näitä tutkimuksia ja analyysiä komission puolella, missä määrin te uskotte, että kriisi on heikentänyt pankkisektorin kykyä ottaa ja antaa lainaa? Mikä on se tilan tällä hetkellä uusien ja sen pankkien suhteen? Ja mikä teidän arvionne on siitä, miten laaja mukautumishanke tarvitaan pankkialalla, kun tarkastetaan yksityistämistä tai rekapitalisointia. Onko teillä todellisia tarpeita? Missä määrin EU-15 joutuu tässä tekemään työtä? Mitä Rovas Merkova totesi, kun verrataan niitä maita, joilla on valtakurssi sidottu? sidottu kiinteästi tai niissä maissa, joissa valtakurssi on kelluva. Voitteko te kommentoida eurovyöhykkeen jäsenten tilannetta verrattuna niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole eurovyöhykkeessä mukana? Näettekö te mitään vaikutuksia, joita jäsenyllä eurovyöhykkeellä on ollut vakauden takka kampoihin pistokyvyn kannalta, kun rahoituskriisistä on kyse? Uskoakseni herra Kirmansa suurin kysymyksestä kohdistui teille. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Yritän vastata kysymyksiin siinä järjestyksessä, jossa ne on esitetty. Ensin romanialaisen parlamentaarikon kysymys, joka liittyi valtavan suuriin pääoma virtauksiin Romanias, Romanian ja muiden jäsenvaltioiden suuntaan. Mm, ja myöskin mitä tulee päämaa-vapaaseen liikkuvuuteen. Tämä on erittäin hyvä, naseva kysymys. Tämä ei koske pelkästään EUta, vaan myöskin IMF on usein pohtinut mahdollisuutta ottaa käyttöön lyhyen aikavälin pääoman valvontaa, pääomaliikennevalvontaa niiden kielteisten vaikutusten vaimentamiseksi, joita valtavan suurilla pääoma liikkeellä on silloin, kun on kyse spekulaatioista. Loppujen lopuksi tähän ei kuitenkaan ole ryhdytty tällaisen valvontaan. Miksikö? Ensimmäinen syy on se, että näitä sääntöjä voidaan aina kiertää. Sen vuoksi näitä sääntöjä ei otettu käyttöön. Toiseksi, joskus on selviä merkkejä siitä, että jossakin maissa on ongelmia, joita ei voida ratkaista sillä, että ryhdytään ortodoksisempiin, tiukempiin toimiin markkinat talouden suhteen, joten pyritään välttymään sellaisilta toimilta, jotka vääristävät markkinoiden normaalia toimintaa, koska pelättävissä on, että tällaisilla toimilla on kielteisiä vaikutuksia resurssien jakautumisen suhteen. Se on kyse pääoman valvonnasta. Kolmas elementti. Mitä on sitten tehty asialle? Mitä vaihtoehtoja on ollut? Usein rahapolitiikka ei ole kovinkaan tehokasta tällaisissa tapauksissa koska valtavan suuret pääomaliikkeet saattavat johtaa talouden ylinkuumenemiseen ja inflaatioon ja korkojen nousuun. Ja tämä saattaa houkutella vielä lisää pääomaa, eikä tämä auta tilanteessa laisenkaan joten pitäisi tiukentaa pikemminkin valtion talouden puolella politiikkaa, mutta tämä on erittäin vaikeaa, koska päätöksentekijöinä ovat poliitikot, jotka halua millään tavalla loukata talouden tuntemuksia tai äänestäjien varpaille astua, koska tästä tulee heti takkiin, joten tämä on se tilanne, joka nyt on ollut. Toistaiseksi on pyritty välttämään pääomaliikkeiden valvontaa Loppujen lopuksi tämä on erittäin, miksi jossakin maissa on ollut niin vaikea siksi, että finanssipolitiikan puolella ei ole saatu tiukennusta aikaan valtiontalouden tiukennusta. Tämä vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Toisen kysymyksen esitti tsekki kolleganne. Eikö totta? Rouvas henkilö tuolla. Mutta se kysymys on, ei anteeksi unkarilainen kollega, mutta tämä kysymys oli toiselle asiantuntijalle. Minä kuuntelin englanninkielistä tulkkausta, Miten vastaan sen valossa. Mitä vaikutuksia on ollut, mikäli ymmärsin oikein tämän kysymyksen, uudella varanhoitoasetuksella, joka on nyt valmisteilla, jos nyt ymmärsin oikein. Todennäköisesti halusitte tiukempia sääntöjä jotka liittyvät riskipainotussääntöihin ja kapitalisointiin, luototukseen ja vaikeuksiin saada luottoa, jotta talouden pyörät jälleen saataisiin pyörimään, koska laina on vaikea saada. Tästä on suuria ongelmia koitunut varsinkin pk-yrityksille, jos näin oikein ymmärsin. Me olemme hyvin tietoisia näistä ongelmista Tämä on erittäin, her- tämä on erittäin herkkä kysymys tällä hetkellä, koska nyt on rahoituskriisi syntynyt, laina on annettu, annettu liikaa ja liian paljon on spekuloitu, joten nyt täytyy säännellä asiat kuntoon. Avan viesti sääntelyn kannalta, mikäli halutaan välttää pääomaliikkeiden valvontaa, josta ei pidetä näiden neljän vapaan liikkuvuuden suhteen, on se, että vaaditaan pankille lisää pääomaa. Tämä on pääasiallinen toimi ei enää tätä 8 prosentin Baselin vaatimusta. Suurin samaista on kuitenkin, ovat kuitenkin menneet korkeammalle, koska markkinat ovat tätä vaatineet, mutta alimaisrajaksi pitäisi asettaa paljon korkeampi kuin 8 prosenttia, eli pankkivalvonta ja säätely olisi tarpeellista tiukempi sellainen. Toisaalta pitää pistää joskus täytäntöön tälläkin hetkellä olemassa olevia sääntöjä tilanne on tarjolla kannalta erittäin riskaabili. Olemme tietoisia tästä, ja tämä on erittäin herkkä tasapaino, jota joudutaan pitämään yllä tai saman. Sama pätee myöskin Euroopan keskuspankin roolin, joka on pumpannut valtavan paljon likviditeettiä markkinoille, koska pankit eivät enää luottaneet toisiinsa. Joten pankit eivät aina toisilleen joten raha oli pakko lainata EKPltä. Jotenkin tämä raha täytyy sitten imeä pois tästä järjestelmästä jossakin vaiheessa. Toivoakseni tämä raha käytetään lainan antoon, mutta kuitenkin talous on kutistumassa, joten lainan antomahdollisuudet ovat kuitenkin vähäisiä, että raha täytyy saada jo pois markkinoilta, mutta ei liian varhaisessa vaiheessa, koska muutoin talouden elpyminen jälleen estyisi tai pysähtyisi niin kuin seinään. Kolmas kysymys oli Rouva Hübnerin esittämä, puolaisen kollegan esittämä. Tehän olette entinen komissaari, enkä olekin ymmärtänyt oikein. Kyllä, tämä pitää paikkaansa, joten minä tunnistin teidän kasvonne. Tämä liittyy pankkien uudelleen strukturointiin ja siihen, miltä näkymät nyt näyttävät tässä suhteessa. Niin, miten nyt vastaisinkaan? Kyse on enemmänkin kilpailukyvystä, kilpailusta. Jotkut pankit ovat saaneet paljon valtion tukea, ei niinkään Puolassa. Se on yksi niitä harvoja maita, joissa valtio ei ole liiemmin puuttunut asioihin, mutta esimerkiksi Latvia tai Unkari ovat esimerkkejä maista, joissa valtio on joutunut merkittävällä tavalla tukemaan pankkeja, jotta ei olisi syntynyt vielä suurempia seuraamuksia kriisistä, ja kansainvälistä apuakin siellä on tarvittu. Nämä pankit ovat joutuneet tekemään joitakin rakennemuutoksia vähentääkseen toimiaan, koska filosofina taustana on se, että valtion tukea ei voida käyttää markkinaosuuden laajentamiseen sen kustannuksella, että kilpailijat kärsivät kilpailijat, jotka eivät ole saaneet valtion tukea. Tämä on tietystikin hyvin hankala yhtälö. Kun pankeissa tehdään rakennemuutoksia ja vähennetään toimintaa, niin näiden pankki, yksittäisten pankkien osalta voidaan todeta, että ne eivät ole merkittävällä tavalla pystyneet vaikuttamaan markkinoiden takatalouden elpymiseen. Tämä on aivan totta mutta kyseessä on kuitenkin vapaiden markkinoiden periaate tasavertaisesta kilpailuolosuhteista. Tämän vuoksi näiden tukea saaneiden pankkien täytyy tehdä rakennemuutoksia, jotka tietystikin vievät aikansa ja loppujen lopuksi niiden täytyy sitten viiden vuoden sisällä yleensä maksaa tämä laina takaisin. Ja sitten kun laina maksettu takaisin, sitten voit jälleen lisätä laajentaa toimia. Toivottavasti nyt vastasin kaikkiin kolmeen kysymykseen. Rova Smirkova. ajoitan uh, tästä kommentista, joka liittyy maan kokoon. Luonnollisesti uh, maan koot ovat tekijöitä, joita ei nyt eksplisiittisesti mainittu. Ja toki se vaikuttaa. Mutta ajatellen vaikka Slovakia ja Tsekin tasapaino, äh, tasavalta, eivät nekään mitään suuria maita ole. Ne ovat kohtuullisen pieniä ja silti ne kykenivät äh, hoitamaan tätä kriisiä. Joten tässä oli kaksi tekijää, jotka jo mainitsinkin. Ja myös muut puhujat mainitsivat ne tekijöitä, jotka vaikuttavat enemmän kuin maan koko. Eli kykeneekö maa vetämään tarpeeksi äh, sijoituksien, että se kykenee rahoittamaan lainat. Ja äh, jos se siihen kykenee, niin silloin ei ole kysymys maan koosta, ja se luonnollisesti liittyy myös sisäpolitiikan uskottavuuteen ja samoin myös se tavallaan toimien, toimien historiallisuus, tai siis se mitä on 50 vuoden aikana tehty. Eli tässä on kysymys jokaisen maan omasta tilanteesta ja se vaikuttaa myös siitä, siihen, että mihin tämä ulkomainen sijoitus menee? Meneekö se kauppa sektorille ja vaikuttaa esimerkiksi viennin laajuuteen? Ja jos vaikka maa on pieni, niin silloinhan se vaikuttaa. Mutta jos tämä raha menee esimerkiksi kiinteistöihin, kuten Kreikassa ja Baltian maissa, niin silloin tilanne on ihan toinen. Silloin tilanne ei ole vakaa ja pysyvä. Ja tästä sitten tähän toiseen kommenttiin, joka liittyy maksutaseeseen. On usein sanottu, että kun maa liittyy euroalueeseen, niin silloin maksutaseongelmat katoaisivat. Mutta on maita, joilla on paljon ulkoisia velkoja, <clears throat> Portugali, Espanja, Kreikka, että vaikkakin ongelmat tavallaan ulkoisesti tai pinollisesti katoavat, niin onhan se velka kuitenkin vielä olemassa ja se on maksettava takaisin. Joten kysymys siitä, pitäisikö näiden maiden liittyä euroon mahdollisimman nopeasti niin, että ne voisivat tulevaisuudessa välttää vastaavalliset kriisit, niin en ole nyt vakuuttunut siitä, että kykeneekö euro itsessään pelastamaan maan kriisin vaikutuksilta, ellei samanaikaisesti ole hyviä sisäpoliittisia toimia ja tällaisia vaimentimia. Joten en näe euron käyttöönottoa ainoa mahnana ratkaisuna näille maille. Mutta luonnollisesti sitten taas, kuten mainitsin, uskottavuusongelmat vaikuttavat myös se, että saadaanko kotimaisia tallettajia, sijoittajia. Se vaikuttaa hyvin paljon – Joten äh, esimerkiksi nämä pienet Baltian maat, jos ne ottaisivat nopeasti käyttöön euron, se saattaisi mahdollisesti palauttaa luottamuksen ja tasapainon. Joten äh, minä olisin ehkäpä valmiimpi äh, päästämään heidät mukaan kuin virallinen sektori. Eivät he voi muuttaa historiaansa ja sillä tavalla muuttaa uskottavuuttansa. Mitä tulee sitten taas ulkomaisiin pankkeihin, niin yritin sitä tällä yhdellä kuvalla jo osoittaa teille. Se kuva, missä näytettiin, miten ulkomaiset vaihtolainat vaikuttavat ei ole oikeastaan kysymys siinä, onko kysymys ulkomaisista pankkiomistajista tai paikallisista, koska onhan maissa oma pankkisektoria joka tapauksessa joillain on paikallisia pankkeja ja siltikin heillä on näitä vaihtokurssiriskejä. Joten en minä tässä nyt ulkomaisia pankkeja syyttäisi tästä kriisistä päinvastoin. Ajattelen siis niin päin, että tässä on, jos tämän ulkomaisen pankin johto ja hallinta on terve, silloin se on ollut mukana auttamassa tätä maata kasvuaikana ja myös tämän kriisin jälkeen. Tämä kaikki vaikuttaa. Ja en lähtisi tässä nyt yleistämään sitä, että ulkomaisessa omistuksessa olevat pankit olisivat vaikuttaneet tähän kuplaan. Olisin varovaisempi. Sitten täällä esitettiin kysymys näistä uusista valvontasäännöistä. Vaikuttaisivatko ne jotain lisä aiheuttaisivatko ne uusia ongelmia esimerkiksi pääoman keräämiseen. No, maissa, jossa on ollut pankkien terve hallinto ja pank- terve pankkivalvonta, niin nämä pankit ihan varmasti kykenevät nostamaan tätä pääomaa. Esimerkiksi Tsekissä jo neljännes vuosittain me valvomme pankkisektoria, jos me näemme, että pankit eivät kykene vastaamaan tällaisiin shokkeihin liittyen esimerkiksi vaihtokurssiongelmiin ja muihin, niin me pyydämme heitä nostamaan pääomaansa. Ja silloin he ovat tavallaan, heillä on ylipääomaa vastaamaan tähän ongelmaan. Joten tämä koskee nyt sitten niitä maita, joissa tämä pankkivalvonta on, on hyvä ja toimivaa. Tämä on jälleen yksi haaste, joka meillä on pyrkiä valvomaan näitä pankkeja huolellisesti, vaikkakin ne olisivat ulkomaisessa omistuksessa. Ja pyytää myös äh, pankkeja nostamaan pääomaansa, mikäli tässä on riskejä. Ja sitten äh, myös äh, kysymys näistä valuuttakursseista, tavallaan kiinteistä valuuttakursseista ja euromaista ja siitä, että jos maahan iskee tämä kriisi ja siellä ei ole tarpeeksi joustoa taloudessa, niin silloin molempien maiden maaryh, molempiin maihin tämä kriisi tulee iskemään samalla tavalla. Sekä se maa, johon tämä valuutta on sidottu, että tämä toinen. Tämä kaikki liittyy jälleen uskottavuuteen, mutta siinä kyllä täytyy sanoa, että euromaat ovat ehkä paremmassa tilanteessa. He ovat uskottavampia ja niillä on myös pääsy käyttämään Euroopan keskuspankin välineitä, joten uskottavuuden kannalta he kykenevät kyllä hoitelemaan tätä kriisiä paremmin, mikä ei koske sitten taas näitä maita, jotka ovat valuuttaansa tähän eurovaluuttaan sitoneet. Joten euromaat, jos niillä on terve talouspolitiikka, niin äh, silloin he eivät ole epäuskottavia. Haluatteko lyhyesti vielä lisätä jotakin, Darvas? Haluaisin tarttua siihen seikkaan, joka täällä jo mainittiinkin euroalueen institutionalisoinnista. Tässä suhteen oli hieman eri mieltä teidän kanssa, koska on selvää, että eurovyöhyke ei voi jatkaa entisen mallinsa Kreikan kriisin vuoksi, mutta muistakin syistä. Kreikan kriisi on malliesimerkki tämän tyyppisestä vastuusta, mutta kun tarkastellaan Irlantia tai Espanjaa ja valtavan suurta asuntokuplaa ja niitä seuraamuksia, joita kriisistä on ollut, nämä maat ovat erittäin syvällä suossa tällä hetkellä kiinteistösektori on erittäin vakavalla tavalla kärsinyt, miltei kadonnut tällä hetkellä. Espanjassa on käytetty verokannustimia hyväksi kiinteistöalalla, joten kotimaan kysyntä ja sitä ohjaava politiikka ovat myötä vaikuttaneet kriisin syvyyteen. Instituutioiden muutoksia tarvitaan eurovyöhykkeellä. Eurovyöhykkeen tasolla tarvitaan sopimuksia tai epävirallisempia toimia, mutta olen täysin samaa mieltä ajatuksesta, että politiikan tekijöiden euroalueella täytyisi lähentää maiden välistä toimia, koska kriisi on osoittanut, miten heikko nykyinen instituutioiden rakenne on. Oli miten oli. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että ei tästä täysin voi luopua, koska tämä aiheuttaisi hallaa uusia jäsenvaltioille. EKP toimi kriisin yhteydessä antamalla likviditeettiä markkinoille. Se alensi esimerkiksi instrumenttien laatua, se hyväksyi leppoisemmin perustein pyyntöjä. EKPllä on tiettyjä välitä käytessään. En nyt halusi mainita Unkarin tässä yhteydessä, vaan pikemmin Puolan. Puolan joukkovelkakirjan lainat kärsivät voimakkaasti kriisin vuoksi viimeisellä vuosikymmenellä oli kuitenkin noudatettu tervettä talouspolitiikkaa ja kriisistä selvittiin. Puolan lehdistössä ja päätin keskuudessa oli pientä panikkia, kun vaihtokurssi laski miltei 50 prosentille, joten Puolassa oltiin panikin partalla ja aivan syystä osittain. Mikäli EKP oli se mahdollistanut sen, että Puolan lainat olisivat hyväksymiskelpoisia EKPn kriteerien valossa, niin ehkä tilanne on toinen. Talouspolitiikkaa, kun pyritään koordinoimaan, uudet jäsenvaltiot ovat toimineet jossakin suhteessa hyvin ja niitä pitäisi kehittää saman suuntaisesti kuin eurovyöhykkeen toimii, eikä ne pidä rankaista kriisistä. Rava Jaakonsaari Kaufin, Ole Schmidt, Ziile ja Beres ovat puhujalistaa. Onko joku muu vielä puheenvuoron tähän yhteyteen? No, sieltä tapauksessa puhelista suojataan Rova Jaakosaari seuraavaksi. We have learned that. Kiitos. Olemme nyt saaneet tietää, että EU-maiden kesken ja uusien EU-maiden kesken on suuria eroja. Kysyisinkin, voisitteko te hieman kertoa poli- näiden maiden poliittisesta kulttuurista? Onko mitään hyviä esimerkkejä niistä maista, jotka ovat kyenneet ratkaisemaan ja toimimaan tämän kriisin aikana? Ja onko mitään eroja niiden maiden kesken, jotka ovat pyrkineet saamaan aikaan konsensusratkaisuja poliittisella tasolla, tai niiden maiden kesken, jotka ovat enemmän angloamerikkaisia? amerikkalaisella tyylillä toimivia, jossa on enemmän poliittisia ristiriitoja. Liittyykö tämä mitenkään siihen kykyyn ratkaista kriisejä? Ja jos teillä on aikaa, niin mainitsitte monta kertaa, että Puola on hyvä esimerkki siitä, miten selvitä tästä kriisistä. tämä kriisi ei ole iskenyt Puolaan. Voisitteko te sitä vielä selvitellä? Kiitos. Thank you. Thank you, Madam Chair. Uh, I would like to uh, make some... Kiitos, rouva Haluaisin kommentoida joitakin seikkoja, joista olen eri mieltä panelistien kanssa. Miten puhun hyvin lyhyesti vain? Kriisin vaikutukset. No ehkä siirrynkin tämän kysymyksen takaisin meidän toiseen osaan pikemminkin, koska nyt ei ole kyse uusista ja vanhoista jäsenvaltioista, vaan pikemminkin talouden kehittymisen tahosta ja koherenssista. Mikä tarkastaa vanhoja jäsenvaltioita, sielläkin avataan samantyyppisiä ilmiöitä. Aina kun on parempi koherenssi, parempi kohesio, yhteenkuuluvuus, silloin kriisin vaikutukset ovat vähäisempiä. EKPn tapa on sellainen, että se vain lisää näitä eriarvoisuuksia ja eroja, koska ei voida kuvitella, että EKP harjoittaisi politiikkaa osassa Eurooppaa ja IMF sitten toisessa osassa Eurooppaa siellä, missä johdonmukaisuutta koherenssia ei vielä ole, taikka kohesiota, ei, eihän tällainen käy yksinkertaisesti. Pari kommenttia. Ensinnäkin kriisin vaikutukset kiemaissa ovat aiheutuneet lähinnä markkinoista. Kysyntä on vähentynyt Euroopan markkinoilla. Muutamia poikkeuksia tästä kuitenkin on. Koska kriisi on markkinajohtoinen, keinona, ratkaisukeinona pitäisi myöskin olla markkinalähestymistapa, markkinoihin liittyvä toiminta. Toiseksi, joku panelista mainitsikin jo, että nyt on selkeästi havaittu, että mitä parempaa makrotuspolitiikkaa on harjoitettu ennen kriisiä, niin sitä paremmassa asemassa maat ovat olleet kriisin yhteydessä ainakin sen ensivaiheessa. Tietystikin tässä nyt tarkoitan sitä, että julkinen julkistalous on kunnossa jopa plussan puolella, valtion velka on vähäistä ja niin poispäin. Ja pankkivalvonta riittävää. Jopa ylikapitalisointi on joissakin tapauksissa ollut pankin yhteydessä havaittavissa. Toisaalta tähän voidaan lisätä yksi seikka. Meillä on periaatteessa kaksi rahapoliittista järjestelmää käytössä uusissa jäsenvaltioissa, enten ensinnäkin kiinteät vaihtokurssit ja toisaalta kelluvat kurssit, vaihtelevat kurssit. Nyt ei pitäisi syyttää sormella kumpakaan järjestelmää, koska talouden kannalta kelluvat kurssit antavat tiettyä vakautusta välittömästi, mutta toisaalta kiinteät kurssit tuovat mukanaan ihanteellisesti katsottuna parempaa makrotalouspolitiikkaa ennen kriisiä, joten voidaan nähdä joitakin maita, joissa on kiinteä kurssi ilman välineitä, jotka liittyvät tähän kelluvan kurssiin, ja nämä ovat jossakin suhteessa paremmin kuin nämä kelluvan kurssin omavat maat. Mutta mitä riskeihin tulee? Havaitaan erilaisia reaktioita uusissa jäsenvaltioissa ja erilaista kriisin vaikutustakin uusissa jäsenvaltioissa. Mutta Mikäli voidaan sanoa, että mukana on, mukana on yksi yhteinen tekijä, se on korkeampi riski, ja tämä aiheutuu puolestaan siitä, että makrotalous on eroja uusien jäsenvaltioiden ja vanhojen jäsenvaltioiden kesken. Interventiomahdollisuudet ovat paljon vähäisemmät julkisen sektorin puolella näissä maissa. Siellä on suurempi kyky leikata menoja joissakin uusissa jäsenvaltioissa valtion talouden rahoitus on paljon joustavampaa kuin vanhoissa jäsenvaltioissa. Ulkomaiset suorainvestoinnit ovat kutistuneet. Tämä ei ole sinänsä tragedia. ei ole tässä kovinkaan pitkälti samaa mieltä paneelin jäsenen kanssa, koska niissä tapauksissa, joissa ulkomaiset suorainvestoinnit ovat menneet pääoman on voitu havaita yksinkertaisesti, että tämä ei ole kestävällä pohjalla ollut alun perinkään tällainen toiminta ulkomaiden, pää, ulkomainen pääoma on virrotoihin maihin. Voisitteko esittää kysymyksen? No totta kai, totta kai. Pikemminkin äh, matalampi kysyntä näissä maissa on kompensoinut tämän ulkomaisen rahan syöksymisen maihin. Mitä sitten pitäisi tehdä? Mitä pitäisi ottaa opiksi tästä kriisistä? Uudet jäsenvaltiot, ainakin suuri osa niistä, eivät omaa niin paljon tarvetta maksuttaa se tuen muodossa, vaan pikemminkin ne tarvitsisivat apua reaalitalouden puolella, markkinapuolella, koska sieltä ongelmat olivat lähtöisin alun perinkin. Tässä sitten, kun puhutaan eurovyöhykkeestä, niin ehkä eurovyöhyke ei ole välittömästi näiden maiden näköpiirissä, koska jotta meillä olisi yhteinen valuutta-alue, tarvitaan myöskin lähentämistä, ja tätä nyt ei ole vielä näköpiirissä. ERM2-mekanismi e olisi erittäin avoin tapa näiden maiden kannalta katsottuna paremmin olla mukana yhteisessä talouspolitiikassa. Kiitoksia sitten Kiitos puheenjohtaja hyvin mielenkiintoista kuunneltavaa, kuunnella panelisteja ja tätä keskustelua. Se antaa tällaista lisäarvoa. Hyvin varhaisessa vaiheessa todettiin jo, että olisi ollut vakauttavampaa, mikäli useammat maat olisivat voineet joustavammin liittyä euroalueeseen. Ja ehkäpä, no haluaisin kuulla teidän kommenttinne tästä väitteestä. Erityisesti herra Darvas sanoi johtopäätöksissään, että Kreikan kriisi on vaikeuttanut euroalueen laajentumista. Miksi näin? Eikö se voisi olla juuri päinvastoin? Koska me tarvitsemme enemmän ja syvempää yhteistyötä Euroopassa. Joten ehkäpä pohjoisella jonkinnäköisiä ehdotuksia. Ei niin, että lähdetään mitään radikaaleja muutoksia tekemään, mutta että he helpotettaisiin hieman ö, uusien jäsenten liittymistä euroalueeseen. Onko tätä mahdollista muuttaa nopeasti? IMF on ehdottanut ihan uudenlaista valvontamenettelyä, tai ainakin he ovat kyseenalaistaneet tämän vanhan. Joten siis kaikki tapahtuu nopeasti, ei ainoastaan Euroopassa, vaan myös maailmanlaajuisesti. Joten ehkä olette hieman liian pessimistinen. Ja sitten ihan lyhykäisesti tästä kelluvasta valuutasta. Minä olen liberaali ja minusta on hyvin mielenkiintoista kuulla teiltä, että teidän mielestänne valu, kelluva valuutta on lisäarvo. Minä aina ajattelin, että valuutta hintan kelluminen, erityisesti Euroopassa näinä päivinä, on erittäin huono tapa tehdä politiikkaa. Minä tulen maasta, jossa meillä on ainakin, me olemme 40 vuotta olemme tavallaan vain siirtäneet meidän ongelmiamme muuhun Eurooppaan, Tanskaan, Suomeen, minne tahansa. Minusta se osoittaa tiettyä epäsolidarisuutta, eikä sillä tavalla tänä päivänä rakenneta Eurooppaa. Thank you, Mr. Schmidt. Now... Kiitoksia, herra Schmidt. Mr. Schmidt, 30 seconds. Uh, the floating interest rate. Eli äh, valuutta, kelua valuutta on parempi äh, taloudelle. Mutta vaikka olisi, äh, olisi kiinteät äh, valuutta, valuutanvaihtomäärät, niin se parantaa sitä. Nyt pyytäisin ihan nopeita vastauksia sen vuoksi, että meillä on vielä seuraava kysymyskierros niin, että kaikilla on aikaa sitten esittää kysymyksensä. Eli nyt panelistit vastaavat tähän toiseen kysymyskierroskysymyksiin ja te olette sitten kolmannella kierroksella. Vai mitä te itse haluatte? Haluatteko te kaikki kysymykset nyt vai vielä yksi kierros? Ok, ok. Merci beaucoup, madame la présidente. Comme ça, je pense que tout le monde aura... Puheenjohtaja. Ikävää, että kaikki eivät voineet olla läsnä ja varsinkaan neljäs vieramme, mutta nyt sitten varsinaiseen asia. Nyt jos niinkään en tarkastele, emme tarkastele vaikutusta kriisiin, vaan yleisesti keskustelua, jota on käyty ja jota tullaan käymään kes- yleisen valvontajärjestelmän ja nimenomaan pankki- ja vakuutusalan valvontajärjestelmän äh, <clears throat> pystyttämisellä on, niin siinä törmämme heti äh, siihen, minkälaiset vaikutukset ulkomaisilla investoinneilla on. Ja sehän on ollut tälläkin aika keskeisenä aiheena keskustelussa. Ja Rova Smitkovalle, niin kuin hän äh, sanoikin, totesin, että ei tämä oikeastaan ole mikään kriisin perussyy. Nimittäin <clears throat> tähän on lisättävä myöskin äh, pankkialan äh, apujärjestelyt myöskin vanhoissa jäsenmaissa, joissa tilanne on ollut varsin erilainen. Äsken viitattiin myöskin äh, neuvotteluihin, joita käytiin maiden äh, jäsenyyden äh, jäseneksi tulon yhteydessä. Puhuttiin erilaisista historiallisista syistä, jotka kaikki tuntevat, mutta joka tapauksessa asian tarkasteltava seuraavalla tavalla, joskaan mitään vastausta ei varmaan vielä tänään ole saatavissa, mutta koska kansallinen <clears throat> pankkivalvontajärjestelmä ei mitään ilmeisemmin ole toiminut. Ja jos tähän lisätään se seikka, että investoinnit olivat valtavia, erityisesti yritys, yritysten piirissä, niin mikä, mikä vaikutus tällä on ollut? Siis valtava määrä investointeja yrityksiin ja samanaikaisesti kansallisella tasolla valvonta ei ole toiminut. Mikä vaikutus tällä on ollut? Ja toisekseen kysyisin kasvuongelmakysymyksistä sekä Euroopassa että muissa maissa. Täällä puhuttiin paljon kiinteistöalasta sekä Irlannissa että Espanjassa. Minun käsittääkseni kuitenkin meillä on ongelma ikään kuin tasoasettamisen suhteen tuskin äh, lienee mitään järkeä tarkastella siinä, mikä, minkälaisella tasolla Espanja esimerkiksi on kiinteistöalalla. Pikemminkin kannattaa ajatella vaikkapa Baltian maiden tilannetta tulevina vuosina, kun ne, ni, niillä on enemmän merkitystä nimenomaan euro, euroalueen, euroalaisen liittyvinä maina. Ja niin kuin sanottu, jos eivät kerran tämä aikaiset, tämänhetkiset euromaatkaan noudata kriteereitä, niin miksi niitä voitaisiin samanlaisina edellyttää tulevilta euroalueen mailta? Tämänhetkiset tapahtumat Kreikassa ja muissa euroalueen maissa nähtävästi ehdollistavat tulevien <clears throat> euro, euroalueen jäsenmaiden tilannetta. Miten näette tämän kokonaisasian? Kiitos. Ensinnäkin eh, olen pahoillani, että eh, menetin osan näistä alkupuheenvuoroista, mutta muutama kommentti ja kysymys. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että että joidenkin hallitusten täytyy ottaa osa vastuusta, varsinkin verotuksen kysymyksistä. Minä tulen itse Latviasta maasta. Me olemme todellakin onnekkaita, me olemme saaneet maksutasetukia. Palaan myös tähän. En ole samaa mieltä siitä, että Baltian mailla ei olisi ollut tervettä verotuspolitiikkaa. Vi- Virossa se on aina ollut tasapainossa – ja Latviassa ja Liettuassa myös, myös 2007 meillä oli ihan tasapainoinen budjetti, mikä ei ole kaikissa länsimaissa sama tilanne. Ongelma on se, että on itse asiassa tämä yksityinen puoli. Yksityiset yritykset ja kotitaloudet ottivat niin paljon lainoja, varsinkin pohjoismaisista pankeista, että vuonna 2007 se oli lähes 40 prosenttia eh, BKTstä, siis yksityisten lainat. Ja tämä on valtava taakka Latviassa koko taloudelle. Samanaikaisesti meidän täytyy kysyä, miksi? No, toki meillä oli kiinteä valuuttakurssi ja tässä oli kysymys oikeastaan pohjoismaisille pankeille uusista markkinoista. Hyvis, hyvinä vuosina jotkut pohjoismaiset eh, pankkiryhmät 10 eh, prosenttia eh, heidän laina salkustaan oli Baltian maissa, joten ymmärrätte minkälaisista marginaaleista tässä oli kysymys silloin, kun oli nämä hyvät vuodet. Kun me neuvottelimme IMFn ja komission kanssa näistä maksutasetuista ja lainoista, niin yksi tavoite oli pitää kiinni tästä valuuttakurssista, koska jos on 90 prosenttia ulkomaisia lainoja euroina Latvian markkinoilla, ja jos tämä valuutta lähtisi kellumaan, niin näitä rahoja ei koskaan saataisi takaisin. Ja samanaikaisesti eh, meidän täytyi eh, pelastaa Latvian toiseksi suurin pankki. No ei ole kysymys ainoastaan tästä yhden pankin pelastamisesta, vaan siitä, että ei luotaisi eh, pankki, pankkisektorille vääristymiä koko Baltiamaissa. Tässä oli kysymys myös veronmaksajien rahoista, samoin kuin ulkomaisten investoijien rahoista. Ja tämä sitten kysymykseni Äh, Hella Keremanssille. Ehkäpä meidän pitäisi neuvotella uusiksi meidän äh, sopimuksemme ja siirtyä äh, pois kiinteästä valuuttakurssista, mikäli se on ok Euroopalle ja komissiolle. Ja sitten toinen kysymys liittyy Viroon. Te toitte esiin hyvin mielenkiintoinen asian Virosta ja Kreikasta ja nykyisestä euro, ei-euroalueen alueista, joiden täytyy täyttää Maastrichtin kriteerit, ja Viro ehkäpä tekee sen vielä tänä vuonna. Muistan, että Almunia sanoi Strasbourgissa, että mikäli mitään vakavaa ei tapahdu, niin komissio tulee kesäkuussa tarjoamaan eurojäsenyyttä Virolle. Jos he täyttävät Maastrichtin kriteerit eikä heitä oteta euroalueeseen, niin minkälaisen poliittisen signaalin tämä antaa ja minkälaisen signaalin se antaa finanssisektorille, että miten voi olla mahdollista, että EU <clears throat> e ei ottaisi Viroa mukaan, vaikka se täyttää Maastrichtin kriteerit. Uh, uh, uh, Meillä nyt on neljä minuuttia kullekin asiantuntijalle aikaa vastata. Ja Darvas ensin. Mä halusin vastata nyt kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyvät eurovyöhykkeen laajentumiseen ja tähän liittyen kysymyksiin ensin. Yksi kysymyksistä viittasi siihen, että Kreikan tapaus heikentää muiden liittymismahdollisuuksia. Minä olen e, taloustieteilijä, en ole mikään poliitikko, mutta mikäli olisin poliitikko, niin minulla olisi mahdollisuus käyttää veromaksien rahaa sellaisen maan auttamiseen, joka on huijannut päästäkseen eurovyöhykkeeseen ja on huijannut tämän jälkeenkin ja peukaloinut budjettiaan niin ja talousarviotaan koskevia lukuja, Minä siinä erittäin vastahakoinen tällaiseen. En ole poliitikko, mutta pelkään pahoin, että eurovyöhykkeen maiden poliitikot saattavat nyt ajatella, että ongelma on riittävästi jo muutenkin eurovyöhykkeen sisällä, joten he eivät halua mukaan uusia valtioita, joiden PKT päätä kohti laskettuna on matalampi kuin eurovyöhykkeellä keskimäärin. Mukana on jo Espanja ja Portugali, jotka ovat niin ikään syvällä suossa aivan eri syystä kuin Kreikka, koska Kreikassa pääasiallinen syy on vastuuntunnoton politiikka. Portugal on joutunut erittäin vakavan laman kouriin. Se liittyy eurovyökkäisen vuoden 1999 hyvin vahvan nousukauden jälkeen hieman saman tapaan kuin mitä on esiintynyt Baltian Siellä kilpailukyky on heikentynyt, hinnat ja, hinnat ja hinnat ja korko, korot ovat muuttuneet voimakkaasti, mutta tarkastan Espanjaa. Syynä on korkotason lasku ja toisaalta sisäpoliittiset kysymykset, valtava kiinteistöbuumi, julkisen sektorin rahankäyttöbuumi, rakennusala kasvoi hyvin nopeasti, sen osuus BKT kasvoi Espanjassa nopeammin kuin missään muussa Euroopan maassa. Euro- Espanja niin ikään syvissä vaikeuksissa tällä hetkellä. Ja näistä vaikeuksista on vaikea päästä pois, koska sen kilpailukyky on heikentynyt ja työvoimakustannukset kaikilla teollisuuden aloilla ovat nousseet hyvin voimakkaasti kaikilla sektoreilla. Nähdäkseni Espoon on menossa samaan vaiheeseen, jossa Portugali on ollut vuodesta 1999 lähtien, mutta Espoon on paljon suurempi, joten sen vaikutus on merkittävämpi. Eurovyöhykkeellä on maita, jotka toimivat huonosti. Tämä ei ole tietenkään huon, hyvä asia eurovyöhykkeen kannalta kokonaisuudessaan ajateltuna. Pelkään pahan, että poliittisista syistä nyt suhtaudutaan paljon tiukemmin liittymiseen eurovyöhykkeeseen kuin aikaisemmin. Olen samaa mieltä Rova Smirkovan kanssa, kun hän totesi, ja herra Kermans, kumpi se nyt olikaan, joka totesi, että Uusi jäsenvaltiossa markkinat ovat joustavammat kuin monissa vanhoissa jäsenvaltioissa, joten niillä on parempi kyky pärjätä kriisitilanteessa, mutta sitten huomatta tilanne on erittäin riskaapeli. Mitä eurovyöhykkeen laajentamiseen tulee, olen samaa mieltä siitä, että Puolen ja Tsekin maan on ehkä parempi pitäytyä nykytilanteessa. Ne pärjäävät muutenkin hyvin, niiden luottavuutta, luottamus tai uskottavuus on suhteellisen hyvä, mikä tarkastellaan Baltian maita puolestaan. Uskon, että paras vaihtoehto olisi liittyä Euroopan hyökkeeseen niin pian kuin mahdollista, mutta kilpailukykykysymys on erittäin vakava ongelma, koska minun pelkoni on, että ne liittyvät. Viro todennäköisesti liittyy nykyisellä vaihtokurssilla, mutta se olisi sitten jälleen kerran Portugalin tapainen tapaus, jossa toisissa maissa korot laskevat ja mikä tarkoittaa nimelliskorkotasoa viimeisten kahdeksan vuoden aikana niin kaikissa kolmessa Baltian maassa tämä nimellisessä korkotaso on laskenut ja pelkään pahoin, että ne eivät äh, pysty kohentamaan kilpailukykyä nyt, kun tämä taso on laskemassa, että tämä on niiden oma riski, mutta suhteellisen pieni riski Euroopan kannalta, koska on pieniä maita, mutta niiden omien intressien muka, vuoksi kilpailukykyriski pitäisi ottaa nyt vakavasti. Yksi kommentti kasvumallista. Uskon, että kaikki panelistot samaa mieltä siitä, että kasvumalleja on periaatteessa kaksi. Toinen on maiden malli, joissa kasvu viime vuosikymmenenä on johtanut hyvin nopeaan kilpailukykyiseen äh, tavarantuotantosektoriin ja sen laajentamiseen, mikä tarkoittaa Baltian maata, Romania ja Bulgaria. on puolestaan havaittu, että siellä pääoma on suunnattu hieman väärin, koska hyvin suuri osa pääomasta meni kiinteistöpuolelle ja ei niinkään tavarantuotantoon. Joten tämä on aiheuttanut kriisin suhteen sen jyrkkyyden niitä tarkastellaan Baltiamaita, Bulgaria, Romania. Siellä nähdäkseni tarvitaan perustavanlaatuinen saneeraus. Kiitoksia, herra Keremans. Thank you. Um... Kiitos. Muutama äh, vastaus. Täällä oli äh, edustaja Jaakonsaaren kysymys tästä poliittisesta ulottuvuudesta maissa, jotka ovat kestäneet <clears throat> tätä kriisiä paremmin. Ehkäpä nyt tämä on pettymys, mutta on olemassa tutkimuksia, joissa on tutkittu sitä, miten minkälaisia hallituksia on ollut, mitä puolueita, minkä värisiä puolueita on ollut hallituksissa ja miten se on vaikuttanut talouden kasvuun. Tästä on siis ihan tieteellisiä tutkimuksia ja sitten tätä tullaan analysoimaan kriisin valossa, mutta tämä vasta tulee. Sitten Puolasta, minkälaisia oppeja me voisimme ottaa Puolalta, koska se pärjäsi kriisissä niin hyvin. No täällä on jo viitattukin siihen. Ensinnäkin täytyy katsoa tämän maan luonteen piirteitä. Ensinnäkin siellä on ollut hyvä verotuspolitiikka, mutta mutta usein on myös painotettu sitä, että tämä maa on kohtuullisen suuri ja talous on aika suljettu. Vain 40 prosenttia BKTstä on kauppaa, mikä on paljon pienempi kuin muissa maissa ja sen vuoksi se on pärjännyt niin hyvin. Toinen syy on ei niinkään se, että olisi äh, investointu äh, osakkeisiin. Siellä pankkijärjestelmä on kovin äh, konservatiivinen. Mutta jotkut analyytikot ovat sanoneet, että ei ole kysymys siitä, että on ollut tämä suuri talous, joka on ollut kohtuullisen suljettu, että sen vuoksi olisi päästy eroon tästä kriisistä, koska Romaniahan on myös aika suuri maa. No mutta kaiken tärkeintä on avoimuus kauppa kaupan taso Romaniassa on ollut suurin piirtein yhtä iso kuin Puolassa ja siitä huolimatta Romania kuitenkin joutui polvilleen. Sitten Jill, herra Chill kysyi minulta sitä, että neuvoteltaisiin uusiksi tämä Latvian kiinteä valuuttakurssi. No, tämä tulee olemaan hyvin hankala päätös. Olen tässä esitellyt joitain näitä elementtejä harkittavaksi devaluaatio olisi yksi mahdollisuus. Se olisi ihan hyvä asia, koska silloin te voisitte viedä enemmän. Ja Latvian yksi ongelma on ollut nimenomaan se, että te toitte paljon tavaraa, mutta ei viety. Jossain vaiheessa teidän on kuitenkin pakko lähteä viemään niin, että voitte maksaa velkanne takaisin. Devaluaatio olisi tästä näkökulmasta yksi osa ratkaisua. Toisaalta on kuitenkin tämä velkataakka. Suurin osa yksityisten kotitalouksien ja yritysten veloista on euroissa, samoin kuin asuntolainat ovat euroissa. Joten jos devaluoidaan, niin silloin nämä ulkomaiset lainat ovat paljon kalliimpia, 30-40 prosenttia kalliimpia. Ja tämä oli hyvin hankala päätös. Ja sen vuoksi päätettiin Latviassa, että ei devaluoida. Toinen asia, mikä vaikutti uskoakseni, oli myös se, että tämä merkitsisi sitä, että kun valuutta on sidottu euroon, se ei välttämättä olekaan niin hyvä asia. Ja tällä tavalla on annettu tavallaan merkki siitä, että tällaiset eh, kiinteät eh, valuuttakurssit olisivat eh, tavallaan valmistautumista euroon ja että se ei olisi hyvä juttu. Eli on myös puhuttu siitä, että ei pitäisi lähteä tähän kahden vuoden jaksoon, vaan, vaan että lähdettäisiin kiinteästä valuuttakurssista suoraan euroon. Ja sen vuoksi ei lähdetty tähän politiikkaan. Ja tähän nyt minun täytyykin oma osuuteni päättää. We want to hear the final word. Kiitoksia. Haluamme tietysti kuulla myös kerrova Smitkomaan loppupuheenvuoron. Kiitoksia. Haluaisin esittää kolme kommenttia. Ensimmäinen niistä liittyy valvonnan rooliin. Ja vastatakseni kommentteihin, joita esitettiin keskustelun yhteydessä, uskon, että toistaiseksi emme ole riittävästi kiinnittäneet huomiota kansalliseen valvontaan kriisin yhteydessä tai sitä ennen. Tietystikin ulkomainen pankin omistus tuo kasvua maahan, mutta samanaikaisesti tämä lisää riskejä. Kansallisen valvonnan tehtävä olisi vähentää näitä riskejä. Valvonnan pitäisi keskittyä siihen, että tunnistetaan makrotausriskit ja systeemiriskit ja neuvotellaan ulkomaalaisessa omistuksessa olevien pankkien kanssa niin, että riskihallintajärjestelmään otetaan sisäistetyllä tavalla mukaan nämä riskit niin, ja sisäistetään. Ulkomainen omistus ei välttämättä johda pankkien osalta riskien lisääntymiseen, vaan pikemminkin Pitäisi tehdä stressikokeita, tällaisia rasituskokeita pankeille ja tarkastella niiden kestävyyttä. Kun puhuttiin Baltian maista ja siitä, että se harjoitettiin luottamuksellista tai kunnollista verotuspolitiikkaa, mutta yksinen sektori ei toiminut kunnolla. Niin jälleen kerran tässä olisi valvonnan tehtävä hoitaa se kuntoon ja varmistaa, että pankit eivät altistu tällaisille makrotalousriskeille. Yksityinen sektori on liikaa velkautunut, silloin velananto pitäisi lopettaa. Valvo- Valvonnan tehtävä olisi ryhtyä tiukkoihin neuvotteluihin tällaisissa tapauksissa. Ei riitä, että julkinen sektori toimii asianmukaisella tavalla, mikäli saman aikaan yksityinen sektori ylivelkaantuu. Tietystikin ongelma on myöskin kokemuksen puute kotitalouksissa uusissa jäsenvaltioissa, koska ihmiset eivät välttämättä ole kovinkaan tietoisia valustuneita Esimerkiksi Tsekin keskuspankissa on ryhdytty kahteen laajamittaiseen valistuskampanjaan kouluista lähtien niin, että kotitaloudet olisivat tietoisempia ongelmista, joita tulevaisuudessa saattaa syntyä velkaantumisen suhteen. Julkisen sektorin tehtävä on myöskin var- varmistaa se, että koulutuksen ja avulla vältytään riskeiltä kotitalouksien osalta. Toinen kommentti liittyy poliittiseen kulttuuriin ja siinä esiintyviin eroihin. Minä olen mikään poliittisen puolen keskittynyt taloustieteilijä. Voin vain huomauttaa, että instituutioilla näissä maissa on roolinsa, jolla pystyn vaikuttamaan uskottavuuteen. Esimerkiksi keskuspankin riippumattomuus on vahvistettu kaikkien muiden instituutioiden taholla parlamentti ja hallitus ovat vakuuttaneet, että keskuspankki toimii riippumattomasti. Näissä maissa joskus rahapolitiikka on uskottavampaa kuin joissakin muissa maissa. Instituutioilla on tässä oma roolinsa uskottavuuden kannalta katsottuna. Tietysti voidaan tarkastella näitä lisäarvotekijöitä, joita muodostuu kelluvista vaihtokursseista. Kun talouden puolella pyritään lähentymään tai lähentämään, niin jotkut jäsenvaltiot eivät ole avanneet työmarkkinoita esimerkiksi. Kelluvat vaihtokurssit ovat ikään kuin kompensaatio siitä, että työmarkkinat ovat joustamattomat. Ne auttavat, tämä auttaa maita tässä konvergenssi lähentymisprosessissa ja myöskin auttaa vaimentamaan riskejä. Solidarisuuden puutetta on joskus esiintynyt silloin kun kyse on kelluvasta vaihtokurssista ja sellaisesta taloudesta, joka pyrkii lähentymään eurovyöhykkeeseen. En nyt puhu devalvaatiosta, vaan joustavuudesta, joka mahdollistaa sen, että pystyy päälle pääsemään lähemmäksi EUn keskiarvo BKT henkiä kohti laskettuna. Kiitoksia. Sallin, että kiitän nyt kaikkia kolmea panelistia heidän erinomaisista esityksistään. Nyt Pyytäisin, että herra Hail ja herra Zuleike tulisivat tänne toista paneelia varten, tänne puhujapöydän taakse. Toinen paneeli tarkastelee sitä rakenteellista vaikutusta on ollut kohesiopolitiikalla ja millä keinoin voitaisiin tästä kriisistä päästä yli. Ensimmäinen puhuja on herra Peter Heil, joka tulee Unkarin pääministerin kabinetista. Hän on entinen Unkarin kansallisen kehitysviraston johtaja. Toinen puhuja on herra Fabian Zuleke, joka on korkean luokan poliittinen analyytikko European Policy Center-keskuksesta. Kumpikin puhuja saa 10 minuuttia aikaa alustustaan varten ja tämän jälkeen sitten keskustellaan. Herra Hail, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minä tulen siis eh, hallituksen leivistä, mutta haluaisin nyt puhua tänä päivänä täällä ihan asiantuntijana. Olen antanut esitykseni otsikkoon kohesiopolitiikan rooli kriisin jälkimaineissa. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe. Ne kysymykset, mitä meille esitettiin tämän seminaarin alustukseksi, oli se, että missä määrin kohesiopolitiikka voi olla tai on ollut suuri tekijä ja vastaus kriisiin teidän maissanne. Mikä rooli kohesiopolitiikan välineellä on ollut uusissa jäsenvaltioissa ja pitkällä aikavälillä, millä tavalla kohesiopolitiikka voidaan liittää tästä kriisistä pois pääsemisen strategioihin, samoin kuin 2020 strategiaan? Ne asiat, joita tässä yhteydessä on tarkasteltava, ovat ennen kaikkea se, mikä kriisin vaikutus on ollut kohesiopolitiikan puitteissa, mikä on kohesiopolitiikan vastaus unionin ja jäsenvaltioiden tasolla ja ottaen huomioon eh, nykyisen tilanteen ja sen, että nyt lähdetään puhumaan eh, uusista rahoitusnäkyvistä, tarvitsemmeko me uudenlaisia erilaisia politiikkoja vai onko kohesiopolitiikka sovelias myös tulevaisuudelle? Johtopäätökseni jonka kerron teille jo heti alkuun, on se, että kohesiopolitiikkaa tulee ylläpitää, sitä täytyy vahvistaa ja sitä voidaan sopeuttaa näihin uusiin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Joten ensinnäkin, mikä oli se haaste, joka meillä oli? minkälainen, mikä oli se haaste, johon meidän tuli vastata. Kuten te tiedätte, taloudellinen monimuotoisuus äh, unionissa äh, kasvoi laajentumisen myötä, ja kohesiopolitiikan tehtävähän oli äh, tavallaan tasata <clears throat> näitä eroja eri alueiden kesken. Ja hyvin tärkeää on se, että tämän kriisin vaikutus, vaikutus on ollut myös maantieteellisesti erilainen. En tässä nyt lähde jakamaan uusiin ja vanhoihin jäsenvaltioihin, Toki on erilaisia kategorioita, olen samaa mieltä siitä, mutta minusta jos katsotaan komission tutkimusta Alueet 2020, se on noin kaksi vuotta vanha tällä hetkellä, näette, että myös pitkällä aikavälillä niin kutsutut uudet haasteet tulevat vaikuttamaan ilmastonmuutos, energiavarmuus ja sosiaalijärjestelmien kestävyys. Ne ovat myös sellaisia, jotka tulevat maantieteellisesti vaikuttamaan eri tavalla Euroopassa. Joten meillä on tässä kriisissä maantieteellisesti eriytetyt kriisit. Jokaisella maalla on ollut ongelmia luottokriisien kanssa, markkinoiden kutistumisen kanssa. Monet ovat menettäneet työpaikkansa ja monilla on myös ollut budjettitase ongelmia uusissa jäsenvaltioissa siksi, että ne ovat taloudellisessa kehityksessä hieman jäljessä ja niiden taloudelliset rakenteet ovat olleet vähemmän kilpailukykyistä. Heidän infrastruktuurinsa ei ole niin pitkälle mennyttä kuin muissa. Siellä on vähemmän myös investointeja. Ja Itä-Euroopassa on myös ollut maita, joilla on ollut ongelmia energiavarmuuden kanssa. Me olemme puhuneet tänään Unkarista jo moneen kertaan. Unkarissa meillä oli hyvin äh, paljon äh, valtion velkaa ja hyvin vähän käytössä äh, ulkomaista pääomaa. Meidän täytyi tehdä budjettikorjauksia useita vuosia, antaa erilaisia tukipaketteja vuosi toisensa jälkeen, joka on luonnollisestikin vähentänyt kaupu- valtion ja hallituksen liikkumavaraa. Ja meillä on myös ollut ongelmia valuuttakurssien kanssa ja työttömyyden kanssa. Millä tavalla kohesiopolitiikka voi nyt vastata tällaiseen tilanteeseen? Mitä on tehty unionin suunnasta ja mitä jäsenvaltiot tekivät? Euroopan komissio on teki tällä, vuonna 2008 lopussa tällaisen kriisipaketin, joka sisälsi kaikennäköisiä toimenpiteitä, jotka olivat nimenomaan kohesiopolitiikan tukivälineitä. Ensinnäkin komissio pyrki mobilisoimaan kaikki mahdolliset varat, joita voitaisiin antaa hallitusten väliintulon tukemiseksi. Tämä oli tämä yleinen ajatus siitä, että näin toimitaan kriisin kanssa. Nämä eh, ennakkomaksut, joita unionin budjetista maksettiin, niitä lisättiin ja komissio antoi myös mahdollisuuden etukäteisrahoitukseen eh, kehityssuunnitelmille, jotka oli hyväksytty. Sen lisäksi lisättiin maksukausia aikaisemmille ohjelmille, jotka olivat eh, jo päättymässä ja periaatteessa oli myös vaara, että he menettäisivät näitä varoja kriisin takia, koska kaikki hidastui. Ja komissio esitteli myös uusia rahoitusmahdollisuuksia PK-yrityksille ja komissio pyrki näitä toimenpiteitä vahvistamaan. Sen lisäksi komissio tarjosi jäsenvaltioille mahdollisuuden muuttaa heidän ongelmia, ohjelmiansa sen vuoksi, että perustat olivat muuttaneet, sen vuoksi tarvittiin komission suunnasta avoimuutta ja joustoa. Jos joku halusi sitä, niin ohjelmia olisi voitu muuttaa, mikä oli tärkeää. Sen lisäksi tuli muutoksia myös kohesiopolitiikan sääntöihin ja puitteistoihin, mikä on ehkäpä hieman epätavallista jo toisena vuotena rahoitusnäkymien hyväksyin jälkeen. Monet olivat sitä mieltä, että meidän täytyisi helpottaa näiden tukien saajien tilannetta. Ja näiden sääntöjen helpottaminen vaikutti positiivisesti. Sitten on asioita, mitkä, mitä ei saatu hoidettua. Yksi asia, joka tässä pitäisi ehkä ottaa esiin, on se, että meillä, meidän pitäisi todellakin miettiä sitä, miten koheesiorahasto voisi toimia välineenä eh, kehityksen parantamiseksi. Minusta kohesiorahaston pitäisi olla joustavampi ja sen täytyisi voida rahoittaa myös energiatehokkuusvälineitä. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Jäsenvaltiot ovat vastanneet tähän. Meillä on tilastoja, joita on tehty eh, tutkimusten pohjalta että 11 maata ainakin on muuttanut ohjelmiaan jossain määrin, kuten esimerkiksi Unkari, on pyritty siirtämään rahoitusta nimenomaan PK-yritysten suuntaan ja, ja investoihin toiteihin, jonka tarkoitus oli vahvistaa markkinoita ja lisätä kysyntää. Me olemme pyrkineet selvittämään sitä, millä tavalla projektit eh, hakevat näitä varoja ja miten he saavat niitä lisää. Me olemme myös eh, pyrkineet eh, vähentämään esimerkiksi byrokratiaa niin, että nämä tuen saajat olisivat voineet helpommin ja paremmalla tavalla käyttää tukiansa. Yleinen vastaus tähän kriisiin oli se, että lisätään julkista rahojen käyttöä ja että että pyritään lisäämään, äh, lisäämään tavallaan rahan määrää ja sitä, että rahoja on voitu ohjelmoida uusiksi ja sitten uusia välineitä PK-yritysten rahoittamiseksi. Ilman EUn rahoitusta monet hallitukset eivät olisi voineet olla pelastamassa talouttaan. Mutta minusta on, että tässä on toimittu joustavasti ja hyvällä tavalla. Mitä tämä kaikki nyt sitten meille kertoo kohesiopolitiikasta ja näistä uusista haasteista? Perinteisesti kohesiopolitiikka on pidetty tällaisena solidaarisuusvälineenä, mutta se on liitetty jo Lissabonin sopimukseen nykyisenä rahoituskautena. Ja ne, jotka työskentelevät tältä pohjalta seille on selkää, selvää, että tämä ei ole väline, jolla kompensoidaan eh, köyhien maiden markkinoiden avoimuutta. Tässä on kysymys eh, koko Euroopan eh, välineestä. Ja kriisi on hyvin selkeästi osoittanut, että kohesio politiikan kautta voidaan puuttua lyhyellä aikavälillä, ei ainoastaan pitkällä aikavälillä. Tärkeää on se, että sitä käytetään maantieteellisesti eriytettynä ja että voitaisiin vastata eri tavalla eri haasteisiin. Jos katsoo, mikä nykyinen keskustelu on EU 2020 äh, tavoitteisiin, niin EU 2020 tavoitteet, siinä ei oikeastaan mainita edessä kohesiopolitiikkaa. Mutta tämä uusi budjetti äh, asiakirja Siinä tämä koko politiikka on tavallaan jaettu pieniksi osiksi. Kohesiopolitiikka on toiseksi suurin väline EU:ssa, joten mitä tahansa rahoitusta käytetään, tai jos mitä halutaan uutta rahoitusta uusille toimille, niin silloin useimmiten lähdetään aina kohesiorahastosta. Mutta ei ole hyvä ajatus pyrkiä luomaan uusia rahoitusvälineitä ja investointivälineitä kohesiopolitiikan ulkopuolella EU:ssa. Jos EU haluaa tehokasta julkista investointipolitiikkaa, sen tulisi keskittyä kohesiopolitiikkaan ja ottaa uusia välineitä käyttöön vain, mikäli se on ehdottoman välttämättömyyttä. Esimerkki tästä on esimerkiksi ympäristönsuojelu tai liikenne ja politiikat jossa EUlla on erilaisia sääntöjä ja rahastoja ja käytännön kokemusta, millä tavalla käytetään suuria <coughs> summia rahaa talouden hyväksi. Ainoa ohjelma, joka tähän kykenee tällä hetkellä, on kohesiopolitiikka sen vuoksi, että se on strateginen ohjelma, se on yhteisrahoitettu ja siinä lähdetään, lähdetään subsidiariteettiperiaatteen pohjalta. Joten minä uskon, että kaikki tämä johtaa yhteen johtopäätökseen, nimittäin siihen, että kriisi on mielestäni osoittanut, että Eurooppa kokonaisuutena tarvitsee julkista investointipolitiikkaa. Todellinen kysymys ei ole se, pidämmekö me Lissabonin sopimuksesta tai kasvavasta työllisyydestä. Minä uskon, että Lissabonin tavoitteesta meillä on konsensus. Meidän täytyy vain kysyä, millä tavalla me saavutamme tavoitteemme. Me tarvitsemme eriytettyä maantieteellistä politiikkaa ja me tarvitsemme välinettä, joka kykenee monivuotisesti, mutta myös lyhytaikaisestikin käyttämään ja kanavoimaan näitä rahoja. Ja meillä on tähän väline, se on kohesiopolitiikka. Meidän ei tule unohtaa kuitenkaan solidaarisuutta tietenkään, mutta siitä huolimatta meidän tulisi pitää kiinni kohesiopolitiikasta ja vahvistaa sitä ja sopeuttaa sitä. Kiitoksia paljon herra Fail. Herra Fabian Zuleek seuraavana. Olkaa hyvä. Um, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon Aivan lyhyt alustus ensin. Edustan European Policy Center-keskusta, joka on riippumaton Brysselissä toimiva aivoriihi järjestö, joten voimme suhtautua asioihin suhteellisen kriittisestikin. Aion keskittyä kahteen pääkysymykseen. Kuten voitte havaita, en nyt ole niinkään keskittynyt siihen, miten kohesion väline on aiemmin toiminut suhteessa kriisiin. Mielelläni kyllä keskustelun yhteydessä otan tähän kantaa, mutta oikeastaan katson eteenpäin pikemminkin kuin menneisyyteen. Mis, mihin nyt mennään? Mihin suuntaan kannattaa lähteä? Aluksi voitaisiin ehkä tarkastella niitä tärkeimpiä haasteita, joita meillä on edessämme uusissa jäsenvaltioissa, mutta myöskin vanhoissa. Tähän liittyy lyhyen, keskipitkän ja pitkän välin haasteet, jotka kaikki linkittyvät tavalla tai toisella toisiinsa. Tämä ei mitenkään tyhjentävä lista. Olisi voinut kuvitella tai ajatella muitakin asioita, jotka olisi voinut ottaa tähän luettelon mukaan, mutta näissä on riittävästi tekemistä, olipa sitten mistä tahansa politiikasta kyse. Tehtävä tässä riittää. Jotkut näistä liittyvät suoraan kriisiin tai vaikutat suoraan kriisiin. Jotkut ovat syntyjään jo ennen kriisiä. Kriisi on saattanut kärjestää jotakin näitä ongelmia, mutta suurimmassa niistä oli olemassa jo ennen kriisiä. Tietystikin olemassa variaatioita, vaihtelut eri jäsenvaltioiden kesken. Tämä on tänään kuultu jo usein otteeseen, mutta kuitenkin on selvää, että nyt olemme menossa erittäin vaikeisiin vaiheisiin, joten vaikeudet ovat vielä osittain jäsepäin. Kun tarkastellaan kohesion välineitä ja miten ne voidaan käyttää hyväksi näiden haasteiden yhteydessä, niin aluksi voidaan totera, todeta, että on oltu hyvinkin skeptisen sen suhteen, miten pitkälti kohesion välinä voidaan auttaa asioita eteenpäin. Yleisesti ottaen tietystikään nyt ei paljon muuta ole tarjottavana varsinkaan uusilisen valtioille. Voin palata tähän myöhemmin. Mutta toistaiseksi on voitu havaita ainakin merkkejä siitä, että kohesiovälineet ovat itse asiassa auttaneet näitä maita loiventavan kriisin vaikutuksia. Alueiden komitea on tutkinut asioita, myöskin Lissabonin valvontafoorumi, ja on todettu, että 55 prosenttisesti kohesiopolitiikan vaikutukset ovat olleet suuria tai suhteellisen suuria. Joillakin alueilla tietystikään vaikutuksia ei kuitenkaan nähty. Mutta kun tarkastellaan tulevaisuutta ja tulevia haasteita, uskoakseni täytyy toteutua viisi ehtoa, jotta voidaan varmistaa, että kohesion väline pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin. Ensinnäkin laajuus reaktioiden yhteydessä täytyy olla riittävän suuri ja nopeutta ja joustavuutta tarvitaan niin ikään, että voidaan reagoida haasteisiin. Lisäksi täytyy olla tiettyjä ehtoja tai täydentävyyttä pikemminkin, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta suhteessa myöskin muihin lajiin poliittisiin tavoitteisiin. Lisäksi täytyy käyttää aina tilaisuutta hyväksi, kun sellainen aukenee. Palaan tähän myöhemmin. Ensinnäkin laajuus. Kohessiovälinen tietysti on suhteellisen pieni osa julkista rahoitusta, vaikka ne ovatkin suuri osa eu talousarviosta, mutta kaiken kaikkiaan ne vastaavat noin, vain noin 4 prosentista EUn BKTtä. Joten suhteellisen pienestä rahasta on kyse, mutta tietystikin uusissa jäsenvaltioissa niiden merkitys on suurempi, koska siellä BKT on matalampi ja hyvin pitkälti sinne puolelle onkin keskitytty uusiin jäsenvaltioihin. Kun tarkastellaan julkisia investointeja, ja rahan käyttöä, niin näillä rahoilla pyritään investointipuolelle pikemminkin paneutumaan ja tässä suhteessa niillä on merkittävämpi rooli. Joskus on sellainen tunne, että nämä avunsaajat ovat vapaa matkustajia, koska niin ei tarvitse itse aina kerätä rahaa. Ja toisaalta todetaan, että tällä saatetaan korvata sekä yksityistä että julkista rahoitusta, tai näillä saadaan aikaan lisärahoitusta julkiselta ja yksityiseltä puolelta joissakin enemmän kuin muualla. Nyt on ryhdytty ennakkoiden etukäteismaksujen suorittamisen kriisin yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmakauden lopulla on sitten vähemmän rahaa käytössä. Muutakin rahoitusta on olemassa, joka nivoutuu kohesiopolitiikkaan. Nyt on kuultu jo EIPn toimista. Euroopan investointipankkikin on pyrkinyt loiventamaan kriisin vaikutuksia esimerkiksi panostamalla tutkimukseen ja innovaatioihin, joten kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kohesiopolitiikka on merkittävää laajuudeltaan, mutta mikäli rahaa levitetään liian laajalle, niin että sitä ei keskitetä, niin saattaa olla, että vaikutuksetkin ovat pienempiä kuin mitä olisi toivottavaa. Nopeus, kunnollinen rakenne, joustavuus. Tässä suhteessa on saatu aikaan paras, parannuksia kriisinkin myötä. Kuitenkin parannukset ovat liian hitaita ja liian byrokraattisia luonteeltaan. Tämä ei johdu välttämättä pelkästään Euroopan tason ongelmista, vaan joissakin jäsenvaltioissa järjestelmät ovat monimutkaisempia kuin muualla. Tämä tarkoittaa sitä, että yleisesti ottaen rahaa on vaikea kohdentaa prioriteetteihin ja lisätä uusia prioriteetteja. Nyt oli mahdollisuutta, mahdollisuus uudistaa uudelleen mukauttaa näitä ohjelmia kriisin vuoksi, mutta tämäkin on kovin vaikea, koska monissa maissa on kovin monia osapuolia mukana tässä prosessissa, joten mukauttaminen vie aikansa. Maantieteellisten alueiden välillä rahan siirtäminen paikasta toiseen on miltei mahdotonta. Valtion sisällä alueelta toiseen tämä on hieman helpompaa. Operatiivisten ohjelmien hoito Mm, siellä puolella rakenteet ovat suotuisampia pitkän aikavälin sijoitusten suhteen kuin lyhyen aikavälin suunnitelmien suhteen, joten pitkän aikavälin toimet toimivat paremminkin. 2007-2013 nykyinen ohjelmakausi on nyt pitkälti, hyvin, hyvinkin pitkälti lukkoon lyöty, koska on olemassa monivuotisia ohjelmia. Vuonna 2014 vasta saadaan suuria muutoksia aikaan, mutta saattaa, että silloin on liian myöhäistä toimia. Entä sitten täydentävyys? Kysymys kuuluu, voidaanko näillä rahoilla kustantaa toimia, joihin muutoin ei olisi ryhdytty? sen kriisin yhteydessä vastaus on todennäköisemmin kyllä, koska rahoitusta puuttuu muista lähteistä ja tarpeet ovat suurempia kuin aikaisemmin. Tietystikin monissa maissa on vaikea tämä yhteisrahoituspuolen löytyminen. Lisäksi on nyt suuntauksena siirtyä näihin avain- tai ydinohjelmiin. Kohesiovälineitä on useinkin käytetty siihen, että rahoitetaan innovatiivisia uusia hankkeita, jotka muutoin olisivat jääneet rahoittamatta. Nyt kun julkisen sektorin rahoitus on kovin tiukkaa, niin moissakin maissa nyt ollaan siirtymässä rahoittamaan sellaisia toimia, joilla tuetaan perustavanlaatuisempia ohjelmia, ei niinkään näitä hienosäädettyjä ohjelmia. Kriisin yhteydessä on havaittu myöskin, että tukea tarvitaan myöskin vähemmän perinteisille aloille – esimerkiksi luottaa tarvitaan yritysten tarpeita varten. Rahoitussektori ei tällä hetkellä pysty tarjoamaan yrityksille hitaasti luottoa. Entä sitten yhdenmukaisuus ja tehokkuus? Mitä tällä nyt tarkoitan? Mitkä ovat laajata poliittiset tavoitteet kohesiopolitiikassa? Mihin tavoitteisiin kohesiopolitiikka pitäisi Yhdistäminen on ensinnäkin talouden elvytysohjelma, joka laajempi ottaen keskittyy neljän, neljän asiaan, yritysten toimintaan, työmarkkinoiden tukemiseen, kysynnän lisäämiseen ja myöskin infrastruktuuriinvestointien kehittämiseen. Yleisesti ottaen, kuten täällä on jo mainittu, kohesion välineet ovat käytännössä suhteellisen hyvin pystyneet vaikuttamaan pitkän aikavälin työmarkkinatavoitteiden, infrastruktuuritavoitteiden toteutumiseen ja jossakin määrin voitu tukea myöskin yrityselämää pidempien, aika, pidemmän aikavälin hankkeiden kautta. Tänne on puhuttu jo vihreästä taloudesta EU 2020-strategian yhteydessä. Tämä on tullut esiin. Ja kun tarkastetaan tätä strategiaa, tämä on erittäin merkittävä tekijä, suunnan muutos. Tietystikin meidän täytyy rahoittaa uudistukset niin, ettei synny ristiriitaisuuksia. Kun tarkastellaan esimerkiksi työmarkkinoita, täytyy varmistaa, että kun rahaa käytetään, niin ihmisiä ei saa oteta pois työmarkkinoilta, vaan pikemminkin työllisyysongelmat ovat taustalla, mutta mikäli ryhdytään vain lyhyen aikavälin toimiin työllistämispuolella, niin tässä saattaa tulla vain lyhyen aikavälin vaikutuksia ja sitten taas takapakkia. Ja tehokkuudesta kun puhutaan, nopeus rahoituspuolella takaran perinmenosta on hieman parantunut. Tarkoittaa sitä, että rahaa käytetään asianmukaisesti hyväksi, koska vielä ei ole voitu saada arvioiden kautta näyttöä siitä, että raha on käytetty tehokkaasti hyväksi erittäin tärkeää olisi nähdä, miten nopeus on vaikuttanut siten, että tehokkuus ei ole kärsinyt. Entä sitten tilaisuuteen tarttuminen? Mitä tarkastelen Euroopan talouselvytyssuunnitelmaa? Yksi seikka tuli täysin selväksi sen yhteydessä, nimittäin se, että vero toimet ja verokannustimet varsinkin pitäisi hoitaa niitä ovat lyhytaikaisia. Suuressa osassa maita kyse on siitä, että tämän tyyppiset verokannustimet otetaan pois käytöstä vuoden 2010 jälkeen. Tämän jälkeen kestää vielä aikansa ennen kuin kohesion välineen rahat saadaan ruohonjuuritasolle saakka. Joten kysymys kuuluu, mikäli tässä vaiheessa halutaan käyttää enemmän kriisin vaikutusten lieventämiseen, tämä edellyttää sitä, että tarvitaan aikaa kuukausia ja vuosia ennen kuin raha on kuitenkin perillä. Ja tässä suhteessa oikeastaan tehdä tällä, tällä välin tästä järjestelmästä pitäisi vetää rahaa pois jo sen sijaan, että sinne lisätään rahaa. Sitten tämä etukäteis ennakkomaksukysymys, joka sitten syö rahaa tämän ohjelmakauden loppupäästä. Kuten mainitsin jo, vuoden 2014 jälkeen voidaan tehdä muutoksia ja mukautuksia. Tähän on riittävästi aikaa, mutta silloin tämä ei enää pysty suoraan vaikuttamaan kriisin lieventämiseen. Mutta meidän kuitenkin joitakin pitkänkin aikavälin vaikutuksia kriisin suhteen edessämme. Työllisyys puolella elpyminen ei tule tapahtumaan kovinkaan nopeasti. Sikä lisäksi investointiin rahoituspuolella, varsinkin ulkoisten rahoituslähteiden suhteen, uusissa jäsenvaltioissa on suuria ongelmia edessä. Julkisen sektorin rahoitus on kriisissä, laisissa kriisissä eri maissa ja myöskin pääoma puuttuu jäsenvaltioista. Joten miltä tilanne näyttää pitkällä aikavälillä? Tämä liittyy EU 2020-strategiaan. Meidän pitäisi tarkastella kriisiä hieman pidemmällä aikavälillä, ei pelkästään välittömiä haasteita, vaan keskipitkän ja pitkän aikavälin haasteita. Tämä tarkoittaa sitä, että pitkän aikavälin kestävä kasvu täytyy varmistaa. Tämä tarkoittaa kasvupotentiaalia myöskin, jota pitää kaivaa esiin uusista jäsenvaltioista. Pitkän aikavälin haasteet uusissa jäsenvaltioissa ovat kilpailukykyyn liittyviä kysymyksiä. Uskon, että kohesioinstrumenttiin pitäisi olla pääasiallinen väline, jolla EU 2020 strategian pyritään sekä uusissa että vanhoissa jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi sijoittaa tulevaan kasvuun ja kehittää kilpailukykyämme. Lisäksi uusia ja innovatiivisia mekanismia täytyy pohtia enemmän, niin kuin tutkittiin, pohdittiin asioita jo ennen kriisiä, esimerkiksi Euroopan investointipankin rahoituksen lisäämistä. Pitäisi, nyt ehkä enemmän keskittyä tähän ydinpolitiikkaan, niihin alueisiin, joilla kohesiopolitiikka voi toimia katalysaattorina ja muutoksen aikaansaajana. Entä sitten tulevaisuus? Miltä se näyttää? Meidän täytyy parantaa kohesiopolitiikan puolella täytäntöön panoa tuen perille menemistä ja yksinkertaistamista voidaan tässä suhteessa käyttää hyväksi. Samoin täytyy tarkastella sitä, että raha käytetään todellakin niillä alueilla, joilla meillä on niistä suurin hyöty operatiivisella tasolla ja sellaiset vaikutukset, joita halutaan saada aikaan. Meidän täytyy nyt välttyä siltä kiusaukselta, että kohesiopolitiikkaa käytetään lyhyen aikavälin tavoitteiden toteuttamiseen, esimerkiksi julkisen talouden tasapainottamiseen tai muun tyyppisen tasapainottamiseen. Mikäli nyt aloitettaisiin tyhjältä pohjalta, tyhjästä nollasta, ja haluttaisiin kehittää EU 2020 strategiaa, niin erittäin epätodennäköisesti tämä saataisiin yhdistettyä monivuotiseen rahoituskehykseen – mitä merkittäviä muutoksia tuskin saataisiin aikaan. Mutta kun tarkastellaan rahoitusnäkymiä, täytyy pohtia, mitä varten kohesiopolitiikka on olemassa, investointien vai tulojen jakamista varten, mitä meidän pitäisi tehdä vuoden 2014 jälkeen, mitkä ovat tärkeimpiä rahoituskohteita silloin, miten me voidaan, voimme maksimoida kohesioinstrumentin tulokset ja vaikutukset. Lisäksi pitäisi ottaa keskustelu vielä siitä, kenelle rahaa annetaan ja millä periaatteilla. Nyt aikani päättyikin jo tähän. Lopuksi toteaisin vain loppukaneetin omaisesti, että on erittäin tärkeää, että kohesiopolitiikka, kun otetaan huomioon sen laajuus ja luonne, pystyy vahvasti keskittymään tiettyihin prioriteetteihin, koska mikäli rahaa levitetään liian laajalti, liian suurelle alalle, silloin vaikutukset ovat heikompia. Kohdentaminen on tarpeellista ja prioriteetteihin täytyisi enemmän kiinnittää huomiota, mutta tietystikin tästä täytyy puhutaan seuraavasta rahoitusnäkymistä. Kiitos. Kiitoksia. Nyt meillä on suurin piirtein puoli tuntia aikaa keskustelua varten. Ne kollegat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat nyt ilmaista mielenkiintonsa. Meillä on nyt kaksi, kolmen tai neljän kysymyksen kierrosta edessämme. Roa Beres ensin. Kiitos asiantuntijoillemme puheenvuoroista. Nyt ajatellen toista osuutta. Se oltaisiin voitu mahdollisesti otsikoida myöskin sillä tavoin, että olisi asetettu kysymys, mitä uusia instrumentteja me tarvitsemme. Tämä viitata herran sullekin puheenvuorona. Euroalue ja kriisi, missä Euroopan unioni, miten tähän asiaan voidaan suhtautua, kun <clears throat> tilanteet ovat hyvin erilaiset. Millä tavoin saadaan kurotuksi umpeen se ero, mikä maiden välillä vallitsee? Laajentumisstrategiassa, ja puhun nyt viimeisestä kahdesta mukaan tulleesta jäsenmaasta, pidettiin tilannetta sellaisena, että että nykyisten kohesiotoimien avulla tilanne oli mahdollista hallita. Nyt kuitenkin herra Helin suulla kuulin kommentteja tästä asiasta ja haluaisinkin nyt tietää, oletteko varma siitä, että kohesio puitteissa käytössä olevat välineet ovat riittäviä – Mutta nyt kysyn teiltä asia, asiantuntijana, mikä on objektiivinen käsityksenä asiasta. Miksei sitten tilanne ole tämä paremmalla tolalla? Mikseivät asiat ole edenneet paremmin, jos kerran tämä oli riittävää? Voidaan puhua tietysti tehokkuudesta, mutta joka tapauksessa kohesion puitteissa kuroamisen olisi pitänyt tapahtua paremmin. Herra Hel, totesitte, että ra- kohesio rahastoon liittyy solidarisuus, ja periaatteeseen ja, ja tietysti instrumenttien käyttöön sekä Lissabonin strategian toteuttamiseen. Nyt herra Zulek kuitenkin sanoi, että kohesio toimia olekaan sopeutettu kaiken, vaan pikemminkin ohjelmointikauteja ja rahoitusnäkymiin sinänsä. Jos näin kerran on, keskustelua on käyty ja on syytäkin käydä siitä, millä tavalla sosiaalirahaston varoja ja keinoja voidaan käyttää tässä mielessä. Ja sitten vielä Kohesiorahastoon liittyen on käyty paljon keskustelua ja sitä on yritetty suhteuttaa myöskin rahoituskriisiin ja puhuttu siitä, että yhteisrahoitusta on syytä harjoittaa entistä vähemmän ja nyt näyttäisi siltä, että tilanne on suorastaan jumiutunut. Onko se järkevää toimintaa ja minkälaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan budjetille, talousarviolle jatkossa? Herra Zuleke, annoitte sellaisen äh, vaikutelman, että kohesiorahaston keinojen käyttö lyhyellä tähtäimellä ei ole kovinkaan järkevää. Tällaisen käsityksen ainakin sain. Ja, ja sanoitte myöskin, että ennakkorahoitusjärjestelmä olisi mahdollisesti virhe. Rouva Jensen. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kiittää tästä kaikista aineistosta, jonka olemme saaneet. Tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeä. En voi kuvitella, että kukaan haluaisi vähentää kohesiopolitiikan käyttöä uusissa jäsenvaltioissa. Ei siitä ole kyse, vaan pikemminkin kyse on siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu rikkaammille uudemmille jäsenvaltioille. Haluaisin esittää kysymyksen herra Zulegille. Hän totesi, että meidän pitäisi puhua politiikan ydinalueilla, keskittyä niihin. Mitä te tarkoitatte näillä tärkeillä politiikan osa-alueilla? Herra Hail puolestaan mainitsi tarpeen keskittyä niin ikään ydintoimiin, mutta hän viittasi myöskin joustavuuteen. Minkä tyyppistä uuden ohjelmointi nyt on tehty? Minkälaista joustavuutta tarvitaan nyt ja jatkossa? Thank you, Madam Jensen. I also have a... Kiitos Rova Jensen. Minullakin lyhyt kysymys puhujillemme. PK-yritysten rooli talouden elvyttämisen yhteydessä on tärkeä kysymys sekä uusien että vanhojen jäsenvaltioiden kannalta. Tämä on kriittistä työpaikkojen luomisen ja kasvun kannalta. PK-yritysten tukeminen Miten kohesion välineen mahdollisuus voitaisiin saattaa sellaisena tulla, että pk-yrityksetkin pääsisivät tuen piiriin? Ja koska on loppuun käyty, eipäs olekaan, koska täällä on vielä yksi kysymys. Very much, uh, Kiitos. Haluaisin puhua unkaria. Unkaria. Előadásával kapcsolatban vaan hogy amikor a Haluan nyt ensin äh, esittää herra Helille äh, kysymyksen liittyen äh, kohesiopolitiikan perusperiaatteisiin. Ne laadittiin silloin, kun minkälaista kriisiä ei ollut vielä olemassakaan, ja, ja sen jälkeen on nähty, minkä miten tärkeää olisi saada eri maiden talouspoliittiset, poliittiset lähestymistavat jollakin tavoin ikään kuin samalle linjalle. Ja, ja miten kohesiota voidaan tulevaisuudessa käyttää, kun tilanne on mahdollisesti entistä tasapainoisempi eri maiden välillä? Minun mielestäni äsken kuultujen asiantuntijalausuntojen välillä on tietty ristiriita, koska Kohesiopolitiikan pitää ottaa kaikki tekijät ja kaikki asiaosaiset myöskin mukaan. Mielestäni solidaarisuus on keskeistä nimenomaan kohesiopolitiikasta puhuttaessa. Toisaalta Taserat Sulek sanoi, että meidän on kohesion puitteissa oltava varsin varovaisia ainakin lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä. Entä sitten 22 strategian periaatteet ja ohjelmakauden yhteensovittaminen? Tämä on mielestäni aika kimuratti kysymys ja haluaisinkin kysyä, mitä mieltä asiantuntijamme ovat siitä. Samoin haluaisin tietää, minkälaista merkitystä kohesiopolitiikan muutoksilla voi olla, kun tarkastelemme sitä 2020-strategian kannalta? Mitä, mitä muutoksia on nähtävissä? Koska en näe muuta puheenvuoropyyntöjä, niin annan panelisteille puheenvuoron, että he voivat vastata. Kiitos kaikista näistä äh, kysymyksistä. Ne ovat mielenkiintoisia. Ensimmäinen kysymys Beresiltä onko meillä ne instrumentit, mitä me tarvitsemme. Ja uskonko, että kohesiopolitiikka on tehnyt, mitä sen on oletettu tekevän. Ja miksi se ei auttanut enempää. Minä uskon, että kun me puhumme kohesiopolitiikan tehokkuudesta, niin kysymyshän on myös julkisesta rahoituksesta ja vaikutuksesta, koska kohesiopolitiikka on yhtä tehokasta kuin ne politiikat, joita me haluamme käyttää rahoitukseen. Jos me tiedämme, millä tavalla luoda kestäviä työpaikkoja, jos me tiedämme, millä tavalla me haluamme vaikuttaa esimerkiksi ympäristöön ja energiatehokkuuteen, niin silloin me voimme käyttää kohesion rahastoa rahoituksiin. Ja ongelma on se, että että Euroopan unioni kykenee laatimaan mukavia, hienoja äh, projekteja, mutta sitten jäsenvaltioiden täytyy miettiä, kykenevätkö he sitten löytämään sen poliisimiksin, jolla he voivat toimeenpanna näitä välineitä ja strategioita. Kohesiopolitiikka ei yksinään koskaan riitä tähän, eikä myöskään julkinen rahoitus riitä näiden tavoitteiden saavuttamiseen yksinään. Verotuspolitiikka, koulutuspolitiikka ja äh, niin edelleen edelleen ja niin edelleen, ovat asioita, joihin kansallisten parlamenttien täytyy vaikuttaa, koska ne ovat ihan yhtä tärkeitä kuin kohesiopolitiikka. Mutta minä uskon, että meillä on uusi oikea väline sillä tavalla, että kohesiopolitiikka on laaja, äh, monitasoinen äh, väline. Se on, perustuu äh, tavallaan sellaiselle sosiaaliselle taloudelle, että me kykenemme tietämään, mitä meidän pitää tehdä. Se perustuu myös tällaiselle monitasoiselle hallintorakenteelle. Ja me saamme enemmän informaatiota kuin että vain käyttäisimme tällaista sektoraalista politiikkaa tai pelkkiä ministeriöitä. Minä uskon, että tämä tällainen alueellinen taso tässä on erittäin tärkeää. Koko tämä, se miten tämä ohjelmoidaan, kumppanuus, yhteisrahoitus, äh, julkiset äh, kanavat, yksityiset voimavarat, kaikki tämä luo välineen, joka on paljon parempi kuin mikään muu tahansa, mitä voin edes kuvitella, mitä voitaisiin tehdä Euroopan budjetin kautta. Olen käyttänyt äh, paljon äh, vuosia elämässäni FAR-ohjelman parissa, joka oli hieno ohjelma. Mutta suurin ongelma oli se, että sitä johdettiin Brysselistä eikä jäsenvaltion tasolta. Ja silloin se oli liian hankalaa. Mitä tulee sitten solidaarisuuteen ja kilpailukykyyn ja äh, kohesiopolitiikkaan ja Lissabonin strategian ja EU 2020 väliseen linkkiin? toivon mukaan sanoinkin sen jo selvästi. Kohesiopolitiikka jo nyt on hyvin läheisesti linkitetty Lissabonin strategian. Kun me luomme uusia nykyisiä äh, ohjelmia, siinä oli jo paljon käytännön äh, käytännön tavallaan tällaisia näkökulmia, joka johti siihen, että kaikki linkittyy Lissaboniin. Ja tällainen strateginen ohjelmointilähtötapa, jonka otimme käyttöön 2007, on johtanut siihen, että mitä ikinä me laitamme mukaan EU 2020-strategiaan, se tulee siihen ohjelmaankin. Joten minä uskon, että on hyvin selvää, kuten jo alustuspuheenvuorossani sanoin, että uusilla jäsenvaltioilla ei ole sen kummempia ajatuksia siitä, mihinkä suuntaan kehityksen tulee kulkea. Minä uskon, että tässä ollaan yhtä mieltä Lissabonin strategiasta ja EU 2020 tavoitteesta. Kysymys on nyt oikeastaan eh, siitä, että meidän täytyy tavallaan tietää, kuinka paljon rahaa käytetään ei ongelma kaikilla alueilla ole ollenkaan se, että ei olisi rahaa tehdä. Me tarvitsemme oikeaa politiikkaa, oikeita välineitä. Ja yksi asia, minkä kohesio politiikka kykenee tekemään, on nimenomaan informaation vaihto paikallisella tasolla. Minä uskon, että meidän täytyy kehittää myös kansallisia, kansallista kehityspolitiikkaamme. Te puhuitte myös siitä, että olisi pienemmät yhteisrahoitus osuudet kohesiopolitiikassa ja neuvosto blokkasi tämän. Kaksi asiaa. Toki tämä oli ikävä keskustelu. Minä olin tässä neuvoston työryhmässä ja me emme päässeet niin pitkälle edes, että olisimme ymmärtäneet toisiamme. Ja suurin ongelma oli se ehdotus, joka meille oli ehdot tehty, eli se, että laskettaisiin yhteisrahoitusmäärää. Siihen olisi tarvittu rahaa ja sitä meillä ei ollut. Unkari tämän ehdotuksen teki se, että äh, Unkari, Unkarilla ei ollut sitä rahaa ja Unkari olisi tarvinnut enemmän rahaa äh, EU-budjetista. Mutta no, seuraavan kerran me osaamme paremmin. Sitten uudelleen ohjelmointi ja joustavuus. Rova Jensenin kysymys. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että en minä puolusta koheesiopolitiikkaa siksi, että pelkäisin uuden jäsenvaltioiden tilanteen puolesta. Kyllä minä tiedän, että kuka tahansa, joka lähtee tähän keskusteluun ja puhuu näistä nettomaksajista. Kaikki sanovat aina, että meidän täytyy nyt keskittyä uusiin jäsenvaltioiden tarpeisiin ja niin edelleen. En minä en lähde sitä kautta eteenpäin, vaan minä sanon, että meillä on tässä sellainen politiikan väline käsissämme, joka voi tehdä paljon enemmän. Se voi olla paljon enemmän kuin pelkkä solidaarisuuden väline. Sen täytyy kattaa myös solidaarisuuden näkökulma, mutta jos me unohdamme tämän minusta väärän idean sen, että me uudelleen kansallistamme kehityspolitiikan ja katsomme niitä maita, jotka kykenevät, ovat rikkaita, äh, tarpeeksi rikkaita ja kykenevät itse hoitamaan tämän kehityspolitiikan ja sanovat, miksi lähettää rahaa äh, Brysseliin ja sinne typerään äh, byrokratiaan, kun tämä on asia, jonka me olisimme voineet hoitaa itse. Minusta se on väärä lähestymistapa. Katsokaa Irlantia. Vuosien 2000-2006 heillä oli kansallinen kehitysohjelma 56 miljardia euroa. Tiedättekö te, kuinka paljon tästä oli EU EUn rahaa. Se, mitä minä haluan sanoa, on, että kaikille maille, nettomaksajille ja nettovastaanottajille, on mahdollisuus käyttää EUn 2020 tavoitetta pohjaksi kaikelle. Kaikille ohjelmille, myös kansallisesti rahoitetuille. EU 2020 strategia ei sitä välttämättä tarvitse rajoittaa siihen, mitä EU maksaa. Jos me otamme kansalliset ponnistelut ja EUn ponnistelut yhdessä, niin silloin me saamme aikaan parempaa politiikkaa, parempaa kehitystä kohti EUn tavoitteita. Tämä ei ole mitään skifiä, vaan, vaan ihan totuus. Meidän täytyy ottaa oppia siitä, mitä on tapahtunut ja, ja mennä eteenpäin. PK-yritykset, PK-sektorilla tärkein oli ehkäpä tämä Jeremy-väline 2007. Meidän täytyy myös myöntää, tämä ei ole helppoa Unkarissakaan, että me kykenemme näillä välineillä auttamaan PK-sektoria paremmin. Me, kun on näitä takaisin maksettavia rahoja ja sitten on niitä, joita ei tarvitse, niin PK-yritysten täytyisi pyrkiä parantamaan tulojaan ja pitää työpaikat tavallaan vastineeksi tästä rahoitusta. Jeremin riskipääoma-ohjelma, jota nyt on viety eteenpäin kohesiopolitiikassa, on hyvin mielenkiintoinen ja positiivinen ohjelma. Erittäin Minusta tärkeää oli lähteä Jeremin tielle ja olen todellakin iloinen siitä, että komissio avasi silmänsä myös tuohon suuntaan. No sitten viimeinen asia, onko tässä ristiriita kohesion ja konvergenssin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden välillä tai meidän kahden puhujan välillä. No, me molemmat sanoimme, itse asiassa aika lailla samaa, sen kaikkein tärkeimmän asian nimittäin, että kohesiopolitiikka voisi olla se kaikkein tärkein väline 2020-strategian toteuttamiselle. Kiitos. Kiitoksia. Haluatteko te, Zulek, lisätä jotakin tähän? Vain pari asiaa lisäykseksi. Kysymys siitä, onko nämä riittäviä välineitä eu tason ja uusien valtioiden lähentymisen varmistamiseksi. Meillä on kyllä välineitä, mutta ne eivät ole riittäviä nykymuodossaan. Tämä on yleinen ongelma, joka meillä Euroopan unionin tasolla on. Usein tavoite asetetaan korkealle ja sitten ei ole riittäviä välineitä, joilla päästäisiin tavoitteeseen. Palatakseni 2020 strategian avainhaasteemme vuoden 2020 suhteen on se, ettei pelkästään määritellä tavoitteita, vaan tehdään täysin selväksi myöskin mitä välineitä käytetään näiden tavoitteiden toteuttamiseen, mitä välineitä on käytettävissä, mitä kohesion välineitä esimerkiksi on. Kohesion väline ei ole ainoa väline, mutta on tärkeää tietää, mitä välineitä meillä on. Uskoakseni on olemassa koko joukko alueita, joilla välineet ovat puutteelliset tai niitä ei ole. Yksi näistä siikoista lähentymisenkin suhteen on se, että monissa uusissa jäsenvaltioissa on liian vähän investointeja tehty koulutukseen ja työmarkkinoiden kehittämiseen. Tällä hetkellä sosiaalirahasto ei nähdäkseni ole riittävä näiden muutosten aikaansaamiseksi, jotka tarpeellisia tulevaisuutta silmällä pitäen. Tulevaisuudessa täytyy lisätä pitkän aikavälin kasvupotentiaalia uusissa, mutta myöskin vanhoissa jäsenvaltioissa. Osa tätä, osa tätä tavoitetta on se, että lähennetään toisaalta ja samalta kesken, mutta toisaalta parantaa elämän tasoa, elintasoa sekä uusista vanhoissa. Entä sitten yhteisrahoituksen kokoonhaalimisen ongelma vastaanottajamaissa? Ikävä, että tästä ei sopimusta saatu aikaan. Tähän on olemassa tietyt syynsä. Kun meillä on tämän tyyppisiä kriisejä edessämme, niin kuin tälläkin hetkellä, meidän täytyy pohtia, miten voimme olla joustavampia ja käyttää välineitä ja rahoitusta hyväksi. Tässä herää kysymys myöskin niistä rahoista, joita ei ole koskaan maksatettu. Alikäyttöongelma. Näiden rahojen uudelleen kohdentaminen on vaikeaa kriisinkin yhteydessä. Tässä suhteessa Euroopan unionin tehtävät voitaisiin tehdä paremmin. Oliko sitten rahan käyttäminen ohjelmakauden alkuvaiheessa virhe? En ehkä puhunut tästä riittävän sanan käänteen. En sanonut, että frontloading rahan maksaminen niin, ennakkoon ei olisi ollut virhe, olisi ollut virhe alkuvaiheessa, mutta nyt on ongelmana se, että kun raha maksettu etukäteen alkuvaiheessa ja sitten ryhdytään vetämään rahaa pois, niin tässä yhteydessä muuttaa, onko tämä pitkän vai lyhyen aikavälin kriisi. Mikäli tämä on lyhyen aikavälin kriisi, silloin täytyy tietysti tehdä kaikki mahdollinen, jotta voidaan päästä kriisistä yli. Mutta mikäli kriisi on pitkäaikaisempi, silloin tämä sama teoria ei enää toimi, koska pidemmällä aikavälillä rahaa on vähemmän käytössä, mikäli ohjelmakauden alkuvaiheessa käytetään miltei kaikki raha. Entä sitten ydinalueet? Kun puhuin niistä, pyrin vain toteamaan sen, että jäsenvaltiot rahoittavat nyt tällä sellaista politiikkaa, mitä ne eivät itse rahoittaisi. Tai tällaisesta toiminnasta on siirrytty pikemminkin jokapäiväisen politiikan rahoittamiseen. Tämä ei ole enää innovatiivisesti tämä rahoitus, vaan pikemminkin Kyse on sellaisesta rahoituksesta kohesiopolitiikan kautta, mitä valtioiden yleensä kuuluu rahoittaa. Kysymys kohdistui myöskin pk-yrityksiin. Miten voidaan varmistaa se, että jäsenvaltiot voivat välikäden kautta päästä kohesiorahoituksen ja rakennerahaston rahoituksen piiriin? Tietystikin mielenkiintoista katsoa, mitkä toimittavat tai toteuttavat ohjelmia käytännön tasolla ja miten ne ottavat pk-yritykset huomioon täällä mainittiin jo mahdollisuudet, mahdollisuudet antaa lainoja välikäsien kautta pk-yrityksille. Tämä on yksi tärkeä osa tulevia toimia. Lisäksi pk-yrityksiä voidaan ottaa välisesti esimerkiksi työmarkkinoiden edistämisen kautta ja myöskin koulutuksen parantamisen kautta, koska pk-yritykset eivät välttämättä pysty itse sijoittamaan inhimilliseen pääomaan, mutta he voivat sitten, ne voivat sitten saada markkinoilta koulutettua työvoimaa näiden välisten toimien kautta. Pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin toimet ovat joskus ristiriidassa keskenään. Mikä nyt halutaan tarkastella pidemmän aikavälin tulevaisuutta ja saada aikaan lähestymistä ja talouden toiminnan kyvyn parantamista uusissa ja vanhoissa jäsenvaltioissa, niin toisaalta meidän täytyy tarkastella aikavälin ongelmia, jotka ovat täällä tänään, ja päästä kriisiltä ylitse, mutta toisaalta meidän täytyy myöskin sijoittaa rahaa kestävään kehitykseen ja kestävyyttä edistävän politiikan kehittämisen. Nähdäkseni tämä yhteys voidaan näiden kahden asian välille luoda 2020-strategian avulla. Ja täytyy varmistaa, että meillä on talouden kehittämissuunnitelma tuohon mennessä, suunnitelma, joka voidaan toteuttaa käytännössä ja joka tuo tulosta ja vastaa niihin toiveisiin ja pyyteisiin, joita meillä kaikilla on. Kiitoksia herra Suuleke. Rova Hübner haluaa esittää vielä vihon viimeisen kysymyksen. Olkaa hyvä. Time I would be very happy to just to have one. Jos on aikaa, niin ihan yksi kysymys vain. Niin kuin te puhutte etukäteisrahoituksesta tavallaan tällaisena stimulointipakettina, etukäteisrahoitus hän on tavallaan tällainen lisäetu jäsenvaltioiden ohjelmille ja se tehtiin olemassa olevien ohjelmien puitteissa joten siis se liittyy olemassa olevien ohjelmien toimeenpanoon, eikä siinä ole kysymys mistään uusista stimulointipaketeista, jossa olisi luotu jotain uusia interventioita tai paketteja. Hämmästyn hieman teidän kommenttianne, mutta ehkäpä te voitte tätä vielä selkeyttää. Sitten kysymys on EU 2020 strategiassa on paljon heikkouksia heikkouksia. No ei ehkäpä nyt ole se paikka ja aika puhua niistä, mutta yksi asia, mikä liittyy tähän strategiaan, on se, että siinä täysin ignoroidaan EUn ö, heterogeenisyyttä. Se on aika omituinen asiakirja, koska siinä ei tehdä eroa Euroopassa taloudellisin termein ajatellen kehityspotentiaalia, mutta myös kehitysongelmia tällainen strategia, joka ei anna mahdollisuutta käyttää se, mitä me olemme niin ylpeitä Euroopan diversiteettiä. Voimmeko, onko meillä varaa käyttää tällaista, äh, kom, tällaista välinettä, joka on maantieteellisesti tavallaan välinpitämätön? Sitten vielä kohesiopolitiikasta jos minä mietin sitä, miksi kohesiopolitiikka oli niin tärkeä eh, marraskuussa 2008 eh, tässä elvytyspaketissa, niin se johtui nimenomaan siitä, että yhdistettiin tavallaan nämä eh, lyhyen aikavälin paketit pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa – se perustui olemassa olevalle pitkän aikavälin kehitysstrategialle, jossa jäsenvaltioiden täytyi tavallaan toimittaa, että he saivat tätä rahaa. Nyt tämä linkki kohesiopolitiikan ja EU 2020-strategian kesken on mielestäni ehkäpä hieman luonnollisempi. Ei vain siksi, että se on yksi kolmasosa budjetista, vaan sen vuoksi, että tässä on tämä tällainen linkki Ja tässä on myös vaihtoehto, joka on erillään EU 2020 toimitusmekanismista. Jos meillä on tämä sektoriaalinen lähestymistapa kehitykselle, EU 2020, hän, siinähän ehdotetaan tällaista sektoriaalista lähestymistapaa. Ja tämä pitää sitten eh, tavallaan eh, viedä eteenpäin tällaisen sektoriaaliseen budjetointiin, ja tämä merkitsee sitä, että meillä olisi 100 prosentin korvamerkintä kaikille uusille välineille, koska jokainen uusi väline tavallaan korvamerkittäisiin tiettyyn asiaan. Taikka sitten tämä kohesiopolitiikan mekanismi toimitusmekanismi, että sitä käytettäisiin niin, että meillä olisi tiettyä joustoa alueellisesti, mikä on tärkeää, koska kaikki alueet ovat erilaisia ja me tarvitsemme todennäköisesti erilaisia interventioita myös. Joka puolella Euroopassa tehdään eri asioita. Joten tämä tällainen toimitusmekanismi miten sitä käytetään ja pitäisikö meidän tässä nyt sitten lähestyä, käyttää tätä sektoriaalista lähestymistapaa 100 prosentin korvamerkinnillä vaiko sitten tähän joustavampaan tapaan, jossa olisi erilainen joukko tällaisia investointivälineitä. Te, Rova Hybner, otitte erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä esiin, mutta valitettavasti asiantuntijat saavat kukin vain puolitoista minuuttia aikaa vastata. Kyllä, kyllä ja kyllä. Olisi suuri virhe omaksua sellainen strategia, joka ei ottaisi eri alueita huomioon. Me tarvitsemme välineitä, jotka voivat vahvistaa alakohtaisia strategioita tai me halua strategioita, jotka eivät ota huomioon sitä, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu. Esimerkiksi vihreä talous. Haluaisin tietää, kuka ympäristöpääosastolla voisi saada aikaan sellaiset välineet, joita joidenkin mielestä pitäisi luoda ympäristöystävällisten investointien aikaansaamiseksi Euroopassa. Ainoat, jotka pystyvät tämän toteuttamaan, ovat ihmiset, jotka toimivat ruohonjuuritasolla. Olen itse ajanut moottoripyörällä Itävallassa. Ja minuun teki suuren vaikutuksen se tapa, jolla on joissakin kylissäkin ryhdytty ympäristötalkoisiin. Siinä pistetään täytäntöön sitä, mitä EU 2020 strategiassa peräänkuulutetaan, mikäli haluamme kuunnella kohesiopolitiikkaa, eikä minkäänlaista superpolitiikkaa, joka pakotetaan ihmisten hyväksyttäväksi Brysselistä käsin, niin juuri alueiden alueellinen lähestymistapa on tässä avainkysymys. Joustavuus on toinen puoli tätä asiaa. Nyt on aivan oikeutettu huoli että voita ei kannata levittää leivälle liian äh, suurelle alueelle, koska muutoin sitä on kovin ohuelti. Tästä syntyy eriarvoisuutta myöskin EU 2020 strategian suhteen, mutta kuinka tätä pistetään täytäntöön? Tästä täytyy päättää ruoanjuuritasolla tasolla kussakin jäsenvaltiossa erikseen, koska täten kohesiopolitiikka ja muuto kohesiopolitiikka pystyy siihen, millä, mihin ei muulla alakohtaisella politiikalla pystytä. Um, mitä tulee tähän etukäteisrahoitukseen, se mitä minä tässä yritin selittää on se, että etukäteisrahoitusta käytettiin sen vuoksi, että pyrittiin saada aikaan taloudellista toimintaa. Sillä hetkellä ei ollut taloudellista toimintaa. Jos me olisimme, tai jos lähtökohtana oli se, että tämä yksityinen taloudellinen toiminta elpyisi tämän etukäteisrahoituksen avulla, niin silloinhan sitä olisi kannattanut antaa mahdollisimman paljon, koska silloin olisi saaneet yksityisen taloudellisen toiminnan käyntiin ja se rahoituksen puute, mitä oli, se ei olisi ollut niin kourin tuntuva. Jos me taas sitten puhumme pysyvästä kasvun potentiaalista, ja sen puutteesta, niin, niin silloin etukäteisrahoitusta ei olisi ollut kannattanut käyttää. Mitä tulee Eurooppa 20, EU 2020 strategiaan, niin minä uskon, että meidän pitäisi antaa jäsenvaltioille ja alueille joustovaraa niin, että he voivat itse päättää, mihinkä he panostavat, mutta meidän täytyy yhdessä sopia näistä kattavista tavoitteista ja EU 2020 on se tavoite. Toki tässä on vielä paljon puutteita tässä nykyisessä luonnoksessa ja toivon, että tähän tulee vielä paljon tarkistuksia ennen kuin me saamme lopullisen version. Mutta sen tulisi olla tämä pääväline, jota käytetään. Ja alueiden ja jäsenvaltioiden täytyy olla myös vastuussa siitä, että ne tuottavat jotakin ja osoittaa, mitä välineitä he käyttävät saavuttaakseen tavoitteensa. Ja se on se, mikä tällä hetkellä tästä vielä puuttuu. Mr. Zulik, I would like... Kiitoksia herrat Zuleke. Haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita ja kollegoita osallistumisesta tähän työryhmän, tämän työryhmän työhön. Kiittäisin myöskin tulkkeja erinomaisesta työstä, toteaa puheenjohtaja. Viimeinen asia on seuraavan kokouksen ajankohta 11. päivä maaliskuuta Strasbourgissa. Silloin keskustellaan rahoitusmarkkinoiden valvonnasta jatkossa ja maaliskuun 18. päivä kokoonnutaan Brysselissä. Silloin järjestetään viides julkinen kuuleminen, jossa tarkastellaan talouden ja taloudellista ja myöskin sosiaalista elvyttämistä jäsenvaltioiden tasolla. Kiitos.